Äh, Avaan tämän keskeytyneen kokouksen esityslistan kohta numero yhdeksän. Meillä on keskustelu herra Homanin kanssa, joka on Vadan toimitusjohtaja. Ja oli Vadan aloite, että järjestämme tämän tapaamisen. Ja olemme kovin kiinnostuneita kuulemaan, koska me tiedämme parlamentissa, meillä on aika hyvin vähän vaikutusta, oikeastaan ei yhtään vaikutusvaltaa Vadan suuntaan, mutta Vadan tekemä työ on tietenkin myös meidän henkemme mukaista. Me kaikki toimimme puhtauden puolesta urheilussa, siksi me tarvitsemme myös Vadaa. No, voisivatko kaikki? Olkaa hyvä. Hmm. No, me olemme nyt kiinnostuneita tässä järjestöstä, miten se työskentelee, miten se toimii. Haluamme tietää, kuka siihen vaikuttaa ja haluamme tietää vaikeuksista. Ja muistutan meitä kaikkia siitä, että VADA ja VADassa äh, Euroopan edustettuna Euroopan, Euroopan neuvoston välitykseltä. Ei komissio ole siellä, vaan Euroopan neuvosto. Ja Euroopan komissio ja me katsomme, että Euroopan neuvoston edustus hoitaa meidänkin edustuksemme siellä. Haluan tätä painottaa heti kättelyssä, koska joskus tästäkin kuuluu kaikenlaisia huhuja. Herra Bowman, olemme kovin iloisia siitä, että olette täällä. Te, teillä on 20 minuuttia aikaa. Olisi hyvä, jos voisitte hoitaa tämä puheen siinä ajassa. Olkaa hyvä. Madam Chair. Rava puheenjohtaja, arvoisat eh, valiokunnan jäsenet, hyvät vieraat. Kiitoksia tästä tilaisuudesta saada eh, tulla teille tänne selostamaan Vadan asioita, maailman antidoping-viraston asioita. Eh, voisin aloittaa esitykseni vastaamalla jo heti siihen kysymykseen, miksi taistella puhtaan urheilun puolesta. Vara, varassa pyrimme nimenomaan puhtaan etikan äh, puolesta taistelemaan. Se aika usein unohtuu, kun puhumme urheilijoiden oikeuksista, niiden urheilijoiden oikeuksista, jotka rikkovat sääntöjä. Mutta äh, on erinomaisen tärkeää oivaltaa, että suuri, suuri osa maailman urheilijoista ovat puhtaita, ja heidän oikeutensa tasapuoliseen kohteluun, tasai, tasavertaiseen kohteluun, kunniakkaaseen urheilun henkeä kunnioittamaan toimintaan on se päämäärä, jota me puolustamme, puolustamme. mutta tiellä on monta mutkaa. Ennen kuin käännämme itse urheilijan pariin tai puoleen, voimme hiukan tarkastella näitä inhimillisiä tekijöitä, jotka tässä tähän vaikuttavat opettajat, valmentajat, vanhemmat, agentit, lakimiehet, lääkärit, terapivu, terapeutit, joukkuetoverit, kaikki, kaikilla näillä on jonkinlaista vaikutusta itse urheilijaan. Aika usein juuri nämä ihmiset ovat niitä, jotka jotka nuorta naivia urheilua, urheilijaa taivuttavat ottamaan riskin ja pujaamaan. Näin meidän yhtenä haasteen, suurimmana haasteenamme onkin nimenomaan rangaista myöskin näitä rikkomukseen avustavia henkilöitä. Urheiluelämässä sitä siihen ei juurikaan päästä, koska harvoin he ovat edes urheiluseurojen tai liittojen jäseniä sen vuoksi me suuntaammekin katseemme valtiovallan edustajiin avun saamiseksi, jotta he voisivat sitten käyttää esimerkiksi omia asetuksiaan, omaa oikeudellista perustaansa tukenaan tällaisiin, tällaisiin kurinpidollisiin toimiin ryhdyttäessä. Kun me tarkastelemme urheilijaa ja urheilijan elämää ja hänen kohdistuvia vaikutuksia, vaikuttavia tekijöitä, me tästä enää olekaan kysymys urheilusta, vaan tässä on kysymys rikollisuudesta, tässä on kysymys kansanterveydestä. Esimerkiksi internet on tehnyt siltä osin elämän kovin helpoksi. Tänä päivänä voisin nettikaupasta ostaa vaikka useimmiten juuri jostain Aasian maasta esimerkiksi raaka-aineita, joista voin työstää steroideja. Joudun ehkä siihen sijoittamaan 100 euroa, mutta saan vastineeksi sitten, kun keittiölaboratorini pyörii täysillä. tuotto saattaa olla 20 000 euroa. Monissa maissa tämä onnistuu hyvin, koska mitään sääntöjä sen ehkäisemiseksi ei ole. Eli se on ihan laillista, laillista toimintaa. Ja siitä sitten tietysti urheilijatkin hyötyvät. Keitä sitten, tai rikolliset hyötyvät, ketkä sitten tästä hyötyvät? Urheilijat toki, mutta useimmiten teini-ikäiset, lukiolaiset, yläastelaiset, jotka näitä pillereitä ottavat ja kokeilevat, hankkivat kohtuuttoman, kohtuuttoman kovaan hintaan, käyttävät niitä epäterveellä tavalla, haluavat näyttää hyviltä. Eli tämä on ongelma, joka ei vaikuta paitsi, ur- vaikuttaa paitsi urheiluun, myöskin itse yhteiskuntaan tässä taas sitten joudumme suuntaamaan katseemme valtiovallan edustajiin, viranomaisiin, jotta yhdessä voisimme vastata tähän haasteeseen. Ro- ro- rouva puheenjohtaja, palauttakaamme mielimme, mistä varassa oikeastaan on kysymys, mitä me, mitä me teemme. Emme pelkästään ole mikään analyysi, testaus, ö, ö, elin, vaan me olemme sääntelyelin, joka ö, joka valvoo kaikkien maiden, kaikkien urheilulajien sääntöjen noudattamista. Me olemme tasavertaisessa kumppanuussuhteessa urheilun ja valtiovallan välillä. Me olemme maailman ainoa elin, tietääkseni, jossa on 50 50-50 kumppanuussuhde julkisen ja yksityisen sektorin välillä. <clears throat> Näin katsommekin molempiin asianosaisiin yhteistyön tehostamiseksi. Tällä kalvolla on lueteltu näitä yhteistyökumppaneita. Valtiovallan valta muodostaa yhdessä melkoisen voiman, jolla sitten urheilun ruttopaiseita voidaan yhdessä puhkoa. 50 prosenttia tulee siis urheiluliikkeestä, 50 prosenttia tulee maailman valtioilta tästä rahoituksestakin esimerkiksi. Meillä on 18 hengen hallintoneuvosto, siinä on 18 urheiluelämän ja 18 julkisen sektorin edustajaa. Nämä valtiot sitten keskenään päättävät, millä tavalla nämä 18 vakanssia jaetaan. He tekevät sen oma itse tykönään, me emme. Jos jossa päättävät, että viisi, viisi, viisi paikkaa kuuluu Euroopalle, neljä Aasialle, neljä Amerikoille, Pohjois-Etelä, kolme Afrikkaan ja kaksi Oseaniaan. Näin, näin on toistaiseksi päätetty. Meidän hallituksemme on samalla tavalla koostunut, koostettu. Siinä on viisi valtiovallan edustajaa, e, yksi kultakin mantereelta. Sitten e, varan lyhyt tiivis historia osoittaa, että me synnymme, synnymme vuonna 1998 Tour de Francein katastrofin raunioille. 1999 valtio, valtioiden edustajat kutsuttiin mukaan tähän toimintaan. Erityisesti eurooppalainen urheiluliike oli tiukkana siitä, että nyt tarvitaan kansainvälinen antidoping-toimisto Ensimmäinen tällainen perustettiin Sydneyin, Sydneyin kisoihin, <clears throat> jossa seurattiin, miten kansainvälinen olympiakomitea nämä, näitä antidoping-toimiansa siellä toteutti. Meillä lähetimme tällaisen, perustimme tällaisen työryhmän, iskuryhmän, jonka tehtävänä oli sitten käydä kouluttamassa testaajia, testaajia eri puolilla maailmaa. Ensimmäinen tapahtui maailman nuoriso-olympialaisissa Suomessa. Nyt sitten tämä testausjärjestelmä on kaikkien käytössä kaikkialla maailmassa heidän omalla, omalla kielellään ilmaiseksi. Ja sitä kaikki aika monet käyttävätkin. 2002 siirrymme, siirrymme päätöpaikkamme Montrealiin Lausannesta tarjouskilpailun tuloksena. Siinä taustalla oli seitsemän kaupungin tarjous isännöidä Vadaa. Ja Montreal sitten kukisti Losannen 17-15 äänin tässä viimeisessä äänestyksessä. Montrealissa siis Vada nyt istuu ja toimii. Ja siellä Kanadan hallituksen ohjauksessa ja heidän suosiollisella taloudellisella panoksellaan toimimme ainakin vuoteen 2020 asti vuonna 2003, jolloin maailman dopingin vastainen koodeksi hyväksyttiin mm, yksimielisesti. Ja se siivitti sitten Atenan 2004 olympiakisojen avajaisseremoniaakin. 2005 Unescon siipien suojassa laadittiin äh, kansainvälinen sopimus, yleissopimus, jonka mukaan äh, valtiot, valtiovallat, valtiot voivat sitten tunnustaa tämän, nämä käytännön säännöt. Tämä ö, äh, laadittiin koko sopimus maailmanennätysajassa 12 kuukaudessa. Ja sitten se saatettiin myöskin voimaan taas maailmanennätysajassa seuraavassa 12 kuukaudessa 2006 päätimme, että, että tämä, tätä kodeksia pitää tarkistaa ja päivittää. sitä piti muuttaa, täsmentää käytänteiden ja saadun opin perusteella ja mukaisiksi. Meillä oli siitä sitten pitkä neuvonpito, kolme erilaista versiota. Sitä työstettiin 140 kuulemista eri asianosaisten kanssa pidettiin, jolloin sitten 2007 pidettiin kolmas maailmankonferenssi, jossa tämä muudet, nämä muutetut doping-säännöt hyväksyttiin. 2008 allekirjoitimme tällaisen yhteisymmärrysasiakirjan yhdessä kansainvälisen äh, äh, äh, olympiakomitean kanssa ja samoin myöskin sitten lääketehtaiden kanssa. Yhteistyö on tarpeen, jotta lääketieteellisiin tarkoituksiin voidaan käy, valmistaa tehokkaita lääkkeitä ilman, että, että niistä, niissä on väärinkäytön vaaraa. Ja viime vuonna Madridissa niin yleiskokouksessa sitten hyväksyttiin tämä tänä, tämän vuoden alussa voimaan astunut uusi säädöskokoelma. Näin ollen äh, Vadan äh, on yksityiseltä puolelta noin 600 eri järjestöä ja instanssia hyväksynyt sitten Yle Unescon yleissopimuksen kautta 131 valtiota on jo ratifioinut tämän antidoping-yleissopimuksen. Äh, useammat äh, maat ovat tämän ratifioineet kuin esimerkiksi vaikka lasten oikeuksien julistuksen. Mitä Eurooppaan tulee, 27 Euroopan unionin jäsenmaata, eli kaikki, ovat tämän yleissopimuksen ratifioineet. Tämä yleissopimus juontui eurooppalaisesta sopimuksesta ja levisi sitten laajemmin dopingin vastaiseen taisteluun kautta maailman. Sitä kehiteltiin paljon ennen kuin koko VADA edes oli vielä hahmoteltukaan kenenkään virkutuslaudalla. Tätä säännöstöä on kehitetty johdonmukaisesti vuosien mittaan ja puheenjohtaja tämä on sitten johtanut aikamoisen asiantuntemuksen kerääntymiseen. Ja sitä on sitten kehitetty ja siirretty edelleen esimerkiksi Euroopan neuvoston ja jäsenmaiden suuntaan, jotka sitten yhdessä ovat auttaneet meitä tätä, näitä sääntöjä kehittämään. Kuten johdannossa mainitsitte, Lissabonin sopimus, joka tässä, tässä tilanteessa Äh, asettaa meidän elimemme aivan eri tasolle, mitä urheiluun tulee. Ja sen vuoksi äh, katsommekin, odotammekin innostuneesta, innostuneena yhteistyömahdollisuuksia jatkossa unionin elinten kanssa. Se rooli, mikä meillä nyt on, kuten äsken totesin, on testaajan rooli. Meidän täytyy varmistaa, että kaikki allekirjoittajavaltiot ja äh, instanssit todellakin toimivat niin kuin lupaavat, eli että käyvät sanoista tekoihin. Me seuraamme heidän toimintaansa. Meillä on kattava ohjelma. Olemme sitä hyväksyneet ja nuijimisen kaksi kertaa vuodessa hallituksemme kokouksissa. Seuraamme, millä tavalla jäsenjärjestöt, jäsenmaat eh, näitä sääntöjä eh, toiminnassaan noudattavat. 2011 on eh, seuraava tällainen tarkastushetki Uudistettu säädöstö, joka astui siis viime vuonna voimaan, on meistä, meistä ää, tiukempi ja tasapuolisempi. Sitä on täsmennetty ja tarkennettu niin, että, että esimerkiksi ää, rang, rang, rangaistukset, vakavat rikkomukset saa, johtavat pidempiin rangaistuksiin ja jotkut, jotka ehkä huolimattomuuttaan tai ajattelemattomuuttaan ovat rikkomuksiin syyllistyneet, voivat selvitä lyhyemmällä rangaistuksella tai pannalla. Ei tämä ole millään, millään tavalla uusi säädöstä, siis vaan muutettu, tarkistettu. Eli tämä antidoping-säädöstä kodeksi on edelleen voimassa pohjimmiltaan perusteiltaan, mutta tämä uusi täsmennetty on tiukempi ja reilumpi, niin kuin me haluamme sitä kutsua. Siihen se sisältää siis tämän rangaistuskäytännön suuremman jouston tällä mantereella ja, ja tietyissä, mm, ää, ää, tietyissä urheilulajeissa tällä on merkitystä. Eli harmonisointia on, on, on teho, tehostettu. Ää, juttuja käsitellään nopeammin, kun urheilijoista ilmoitus tulee. Ja ää, tämä on ää, merkittävä, merkittävä muutos jos joku maa ei Unescon yleissopimusta ratifioisi, silläkin on sitten melkoiset seuraamukset esimerkiksi ajatellen tämän maan mahdollisuutta järjestää kansainvälisiä kilpailuja tai lähettää edustajiaan niihin. 2003 koodeksissa määrättiin urheilijoita olemaan saapuvilla kaikkina vuorokauden aikoina, kaikkina päivinä aina ilmoittamaan siis asuinpaikkansa, sijaintipaikkansa. Monethan olivat jo näin tähänkin asti niin toimineet. Kun 2006 tätä käytäntöä tarkistettiin, todetettiin, että että tämä koski kaikki, aivan liian monta urheilijaa tämä ilmoitusvelvollisuus. Niinpä sitten päätettiin, että kaikki maat, jokainen maa ja jokainen urheilujärjestö, urheiluliitto nimeää sitten ne urheilijat, jotka se haluaa testattavaksi säännöllisesti tietyllä säännönmukaisuudella. Tämä tietysti perustuu selkeään riskin, riskin arviointiin. Kaikkia urheilijoita kaikkina aikoina ei toki ole tarkoitus testata. Tämä kenttä pitää haravoida huolellisesti. Ne ö, ö, urheilijat, jotka ovat näissä rekisteröidyissä testausryhmissä, puuleissa, ovat velvollisia ilmoittamaan aina ja kaikkialla sijaintipaikkansa. Heidät pitää kyetä saavuttamaan tai heidän luokseen pitää pystyä pääsemään yhden tunnin sisällä tästä ilmoituksesta. 13 000 urheilijaa on tämän, tämän ilmoitusvelvollisuuden piirissä tällä hetkellä. On, on syytä korostaa se, että ne urheilijat, jotka eivät ole tässä rekisteröidyssä testausryhmässä, voivat silti joutua testatuiksi milloin, milloin tahansa. Ei tarvitse suinkaan olla jäsenenä tässä nimetyssä ryhmässä. Testaja voi iskeä koska tahansa, milloin tahansa muutenkin ja kehen tahansa ensinnäkin joukkueurheilussa, jos, jos, jos joukkue on mukana näissä tässä nimetyssä testiryhmässä, silloin sen joukkueen pitää aina ilmoittaa kaikkien sen jäsenten olinpaikat. Kun tätä on nyt sitten vuoden verran käytännössä sovellettu, olemme nyt sitten keräämässä tietoa, miten tämä on toiminut ja pohtineet, ja jonka perusteella voimme sitten pohtia, millä tavalla tämä testausryhmäajattelu on perille mennyt ja miten se, miten se toimii. En voi siihen, onko mahdollista tarpeen kenties tehdä jotain muutoksia. Olemme siis keräämässä palautetta asiasta ja raportoimme sitten omalle johtokunnallamme e, tästä harjoitteesta ja mitä mahdollisesti on syytä tehdä sen tehostamiseksi jatkossa entisestään. Yksi tärkeimmistä hankkeista, jos näistä olinpaikoista lähdetään pois eteenpäin, viimeksi kuluneen neljän vuoden aikana on saada, saada VADA näkyväksi. Kaikissa maissahan on ollut tätä dopingin vastaista toimintaa parikymmentä edellistä vuotta – Meillähän on nyt 130 äh, maassa, ei ollut kuitenkaan minkään valtakunnan testausohjelmaa. Näitä maita varten olemme luoneet äh, ohjelmat erityisesti kehittyviin maihin, jossa maat voivat yhteistyössä toimia sekä kansainvälisen olympiakomite- kansallisten olympiakomiteoiden että alueellisilla tasolla toteuttaakseen näitä testausohjelmia. Näin tämä äh, neljän vuoden ajan olemme, aikana olemme saaneet 125 maata liittymään tähän dopingin vastaiseen taisteluun. Tämä on onnistunut alle kahden miljoonan dollarin kustannuksin, eli tämä osoittaa sen, miten voimakasta ja vahvaa yhteistyö maailman kansallisten olympiakomiteilta, kansallisten olympiakomiteoiden ja muiden urheilujärjestöiden ja vaikuttajien suunnalta on ollut Euroopan maat, kun ne näillä harmaille vyöhykkeille ovat menneet, ovat tehneet siellä arvokasta työtä saadaksensa nämä ohjelmat, testausohjelmat käyntiin. Siitä olemme perinkiitolliset. Äsken totesin, että yksi tärkeimmistä tehtävistämme on valvonta. Meidän täytyy huolehtia siitä, että kun me valvomme, seuraamme, me seuraamme ja tarkkailemme tehokkaita ohjelmaa. Me voisimme tänä päivänä lähteä testaamaan sata urheilijaa ja to, to, todeta, että no niin, sata, sata tyyppiä on testattu, kukaan ei kärynyt. Hienoa, mutta ei se ole mitään vaan tehokasta ole. Me enemmänkin painotamme laatuohjelmia, laadukkaita kuin määrällisesti runsasnumeroisia ohjelmia. Me pyrimme tietysti kaiken aikaa paitsi tehokkuuteen, myös kustannustehokkuuteen. Ja erityisesti tietysti pyrimme kohdentamaan niihin maihin toimintaamme, joissa näitä ohjelmia on tai ne toimivat hyvin vajavaisesti. Intiassa ei ole yhtään ohjelmaa. Jamaikassa esimerkiksi saatu just ohjelmat pyörimään Nigeriassa. Ei mitään ohjelmaa. Venäjällä on suuria valkoisia läiskiä. Etelä-Korea on saatu aisoihin ja näin poispäin Interpol on toinen merkittävä yhteistyökumppani. Olemme siellä edenneet tieteeltä. Tieteen parista ei löydy mitään ihmelääkettä rikkomusten saamiseen. Esimerkiksi Marian Jones kilpaili 70, 7, 7 vuotta. Hänestä häntä testattiin toista, toista kertaa. Yksi vain oli positiivinen mutta vasta kun poliisivoimat tarttuivat hänen juttuunsa, hän jäi lopullisesti naukkiin. Mutta monta muutakin on ollut. Me olemme yhdessä poliisivoimien kanssa onnistuneet saamaan monta huijaria kiinni. Kansallisia lakeja ei voi rikkoa. Kaikki, kaikki pitää toimia, kaiken pitää toimia tietysti kansallisen lainsäädännön mukaisesti, mutta sin, siinä puitteissa meillä on varsin äh, tehokas yhteistyö. Me olemme 50 äh, miljoonaa Yhdysvaltain dollaria tutkimukseen käyttäneet olemassaoloma aikana. Me äh, pyrimme aina pysymään askeleen edellä huireita. Me, meillä on myöskin bio, bio, tällainen biofarmaseuttinen passi, joka Vancouverin talvikisoissa lanseerataan. Meillä on online-järjestelmä, jonka ansiosta me, meillä on tietoa kerätty pankkiin, josta sitten sitä on kaikille jaettavissa. Siinä olemme tietenkin sitten no-, noudattamaan tietosuojamääräyksiä. Juuri eurooppalaiset ovat, ovat tässä olleet airuina, e, jotka halu, lanseerasivat tällaisen teknisemmän ja asian, asianmukaisemman lähestymistavan näihin asioihin. Olemme nuoriso-olympialaisten kanssa hyvinkin tiivissä yhteistyössä pyrkineet toimimaan. Juuri ei ole mitään järkeä toimia nuorten kanssa millään samalla tavalla kuin, kuin muiden kanssa toimittaisiin. Heidän kanssa käymisen on ihan toista. Siellä kännykät ja muu sosiaalinen media rulaavat. Eli meillä on hyvin erity, erityyppisiä spesifisiä ohjelmia, jotka on äh, nuorisolle suunnattu. Äh, äh, Mainitsin tämä valistus- ja koulutusohjelmat. Se on tarkoitus, että kaikki toiset urheilijat voivat oppia toinen toisiltaan. Ja oppivat myöskin sitten toimimaan niin, että kumppani siinä vieressä ei pääse huijaamaan. Hyvä puheenjohtaja, meidän dopingin vastainen työmme perustuu yhteistyöhön, yksityisen sektorin ja valtiovallan väliseen yhteistyöhön, mutta sitä voidaan kehittää myöskin yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa. Meillä ei ole kaikkia mahdollisia resursseja suinkaan. Me nojaudumme, tukeudumme yhteistyökumppaneihimme kumppaneihimme hyvin voimakkaasti siinä, kun pyrimme edistämään kunniallisen urheilun harjoittamista. Haasteet ovat lujat, me ne tunnustamme ne ja otamme ne vastaan ja kumppanimme tässä meitä tukevat. Näistä kiitokset. Me jatkossakin tulemme olemaan riippuvaisia kaikkien osa, kaikki panoksesta ja yhteistyöhalusta. Puheenjohtaja, me olemme täällä turvaamassa puhtaan urheilun intressejä. Kiitos. Vielen Dank. Kiitoksia, herra pääsihteeri. Homan. Ja kun kuuntelin teitä, niin olen käsitellyt tätä problematiikkaa ja voin sanoa, että, että isoveli seuraa. Että tässä vähän tulee orvellimainen fiilis tulee, mutta toisaalta tiedän, että ei muuta mahdollisuutta ehkä ei olekaan, koska tällaista väärinkäytöksiä, joita hoidetaan ne johtavat pettymyksiin katselijoiden kannalta. Me olemme kuitenkin urheilu, penkkiurheilijoita. Me voimme taistella tätä ilmiötä vastaan vain näin. Haluaisin tietää vielä teiltä sen, että, että meillä on ongelmia näissä toimipaikoissa, koska tämä tietojenvaihto, siinä voidaan myös huijata. Ja katson, että täällä, kun tunnen kollegani täällä talossa, tämä aihe, mitä tietoja menee minnekin, se on yksi sellainen asia, joka varmasti tulee askarruttamaan meitä. Ja nyt täällä monet kollegat, jotka ovat pitäneet puheenvuoron, varmasti ottavat kantaa. Ensimmäinen kysymys, var, varapuhemies Herra Schmidt, joka on myös kansainvälisen olympiakomitean äh, varapuheenjohtaja Unkarista. Kiitoksia, puhun unkariksi, jos sallitte. Mehän olemme kuulleet, että 26 Euroopan maata on allekirjoittanut yleissopimuksen. Voidaanko kysyä, mikä maa puuttuu, joka ei ole liittynyt tähän? Silloin täytyy varmaan lähteä sanktioista liikkeelle. Sitten kaksi kommenttia. Tutkimuksestahan tutkimuksen täytyy antaa paljon rahaa. Ja arvioisin niin, että se tilanne, missä doping tällä hetkellä on, niin tämä kymmenen vuoden päästä se on kivikautista tilannetta, että meidän nauretaan kymmenen vuoden päästä kuitenkin kloonausta käytetään väärin ja hermostoon voidaan vaikuttua, vaikuttaa geenidouppaus ja äh, elinten salakuljetusta tapahtuu. Te tiedätte tietenkin paljon paremmin, mitä tapahtuu. Äh, tulevaisuus ei näytä kovinkaan ruusuiselta, mutta, äh, mutta haluan esittää kysymyksen siitä, missä oikeastaan tässä toimitaan. Miten te pääsette selvittämään markkinoilta, missä urheilijat ovat ja monissa maissa, joissa ei ole internetyhteyttä, tilanne on sen sorttinen, että noin 70 prosenttia urheilijoista eivät saa internetyhteyttä tai eivät pysty ottamaan internetyhteyttä teihin. Miten te ratkaisette tämän ongelman? Esimerkiksi afrikkalaiset, eteläamerikkalaiset, aasialaiset urheilijat, miten te voitte ilmoittaa heille? Nythän on niin, että, meidän täytyy tietää tunnin tarkkuudella, missä urheilija milloinkin on. Epäilenpä kovasti, että että Japania ja Koreaa ja Eurooppaa ja Amerikkaa lukuun ottamatta kukaan pystyy toteuttamaan tätä. Ja vielä yksi asia. Esityslistallamme on myös kysymys, nimittäin valkoinen kirja jonka Euroopan komissio on julkistanut, ja siinä puhutaan toimintaohjelmasta. Ja siinä on sellainen kohta, jossa puhutaan yhteisestä taistelusta dopingia vastaan. Se on tärkeä kohta, ja tämä on osa tätä kokonaistaistelua Euroopassa. Laboskot. Laboskot. Sorry, ik was nog even naar de vertaling aan het luisteren van uh, wat mijn collega net zei. Uh, ik wil ten eerste benadrukken... Niin, anteeksi kuuntelin vielä tätä tulkkausta. No juuri tämä dopingin torjunta on hyvin merkittävä asia ja tuen tätä ehdotusta täysin. Urheilijoillahan on myös omat perusoikeutensa ja näiden oikeuksien sisällä, sisään tietysti kuuluu myös yksityiselämän suojeleminen. Ja minun mielestäni myös näiden, näiden rankais, rangaistustoimien pitäisi olla oikeasuhtaisia. suhtaisia minä uskon, että nämä huolenaiheet ovat nyt jo menneet eh, hyvin eteenpäin, mutta on vielä kuitenkin ongelmia tässä käytännön toteuttamisessa ja paikantamisessa. Esimerkiksi jos ajattelemme vaikkapa belgialaista tennisten pelaajaa, mitä Vala tekee antaakseen sitten Euroopassa perusoikeuksien suojan kaikille urheilijoille, että heidän yksityis... Ja voisitteko myös lisäksi täsmentää sitä, mitä itse asiassa nyt kuulin esimerkiksi FIFasta, kun puhuttiin siitä, että jalkapallosääntöjä ryhdytään muuttamaan minä haluaisin nyt sitten tietää, että tässä, tuleeko tästä sellaisia alakohtaisia muutoksia, koska joissakin urheilulajeissa varmasti on enemmän aihetta epäillä dopingin käyttöä kuin sitten taas muissa toisissa urheilulajeissa. Ja minun vielä viimeinen kysymykseni käsittelee sitä, että se tieto, mitä te saatte, tietysti menee myös urheilijoiden profilointiin yli, yli, ymmärtääkseni. Eikö tämä ole aika vakava asia? Eli minä haluaisin tietää, käytetäänkö tällaista profilointia ikään kuin terroristien haussa samalla tavalla myös urheilijoihin. Signor Zanucchi. Grazie. In questa legislatura mi sto occupando di un problema relativo alla SLA, La sklerosi... Kiitoksia. Niin, täytyy muistaa juuri tämä skleroosi ongelma. Sehän vaikuttaa tiettyihin urheilijoihin tietyllä tavalla ja erityisesti tämä on jalkapalloilijoiden piirissä tavattu. Antibioottien käyttö saattaa myös olla tietynlaista, tietynlaisesti vaikuttaa dopingilta, samoin kuin monet lääkkeet ja myös kasvinsuojeluaineille altistuminen. Ja nyt täytyy pitää huolta siitä, että tässä pidetään tilanteet erillään. Ja voisitteko te puhua tällaisista lääkeen, lääkinnällisistä ongelmista ja onnettomuuksista, joita on syntynyt monien urheilijoiden eleen työelämän aikana? Moni, monet näistä sairauksista, joihin myöhemmin urheilijat ovat joutuneet sairastumaan, ovat aiheutuneet juuri näiden aineiden käytöstä. Herra Holmanin täytyy tietää aika paljon, jos hän pystyy vastaamaan kaikkiin. Sitten herra Fischersen. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen kovasti iloinen siitä, että tänne ongelmaa käsittelemään saavuitte tänne. Olen hyvin iloinen siitä, että juuri olette puhunut ja tuo, tuo Yhdeksän. olin vuonna 1998 Espanjassa vastaamassa näistä kysymyksistä ja sehän oli kauhea vuosi Espanjassa. Minä miettisin erityisesti näistä dopingin, dopingin sitä vastaavista laboratorioista. Meillä on sopimus Portugalin ja monien muiden Etelä-Amerikan valtioiden ja myös Etelä-Amerikan valtioiden kanssa ja laboratorioista, laboratorioyhteistyötä, mutta joka tapauksessa me, tämä doping on joka tapauksessa lain vasta, vastaista ja minä haluaisin nyt tietää, onko varalla jotakin rahoitushanketta näitä laboratorioita auttamaan, koska ainahan niistä, niillä niistä puuttuu rahaa. Ja sitten nämä oikeuskäytänteet, kun nyt annetaan päätös tästä dopingin käytöstä, niin se sitten ilmoitetaan kansainväliselle tasolle ja yleensä suoraan heti tulee voimaan tämä urheilukielto. Mutta tästä päätöksestä tietysti voi oikeusvaltioissa valittaa rikosoikeustuomioistuimiin tai hallintotuomioistuimiin. Ja joskus on käynyt niin, että kun urheilija on jo tämän, tämän urheilurangaistuksensa saanut, suorittanut läpi mut, ja, ja, ja sitten tehdään joku toinen päätös tuomioistuimissa jostain toisesta tapauksesta, ja se voi olla taas päinvastainen kuin tuo alkuperäinen tuomio. tuomio. Ja sitten minä haluaisin tietää, että mitkä, mitkä kuuluvat sitten varan ulkopuolelle esimerkiksi NBA, Yhdysvaltain koripallojärjestö. No niin, herra Holman, vastaan ensimmäisiin kysymyksiin. Pitäkää hauskaa. Thank you, Madam Chair. Puheenjohtaja täytyy muistaa, että isoveli valvoo minuakin siitä, sen suhteen, miten minä vastaan näihin kysymyksiin. Ne maat, jotka eivät ole vielä ratifioineet tätä yleissopimusta, on Malta, siis se maa, joka ei ole allekirjoittanut, on Malta. Sanoisin, että tutkimuksesta, että olemme kovin tietoisia kahdesta asiasta. Ensinnäkin ne, jotka pettävät, yrittävät saada tutkijat auttamaan heitä pettämään. Jos on tutkimukset, tutkijoita mukana tekemässä tutkimuksessa, silloin täytyy kertoa, että mit, millä tavalla tutkijoita huijataan. Tämä on yksi juttu. Toinen juttu. Me, me, me tiedämme näistä trendeistä. En voi, en voi julkistaa niitä, koska kuitenkin sitten nämä huijavat urheilijat saisivat niistä tietää. Mutta me tiedämme, ja meillä on joitakin tutkimusvaroja, joita käytetään siihen, että kuvataan, miten voidaan tutkimuksessa reagoida, jotta voitaisiin sitten vastaa, vastata näihin trendeihin kuukausienkin aikana. Meillä on perinteisiä tapoja odottaa tutkijoita neljä viisi vuotta Eh, mutta niin kuin sanoit aivan oikein, silloin tieto oli vanhentunutta. Tämä, tässä on tapahtumassa jonkin verran liike, liikehdintää. Ja tässä tähän liittyy kaksi näkökohtaa. Otetaan EPO, EPO, joilla, joka on osa tätä järjestelmää. Sitten meillä on 13, 30 tai 40 muunnelmaa tästä huumeesta. Ja sitten kun lähdetään, muistetaan nämä sitten piraattimäärät, silloin puhutaan valtavista lukumääristä, me tiedämme tämän ja näin ollen me olemme yhteistyössä laboratorioiden kanssa sen varmistamiseksi, että kukin voidaan havaita ja jatkamme tätä työtä. Ja meillä on toinenkin etu, kun olemme yhteistyössä lääketeollisuuden kanssa, että saadaan uusia esimerkkejä EPOsta. Ja se, mitä me teemme Seran kanssa, silloin kuusi urheilijaa saatiin kiinni Pekingin kisoissa, niin kuin te tiedätte. vaikeuksia näissä olinpaikan selvittämisessä, no, joita, joista urheilijat kertovat. Ei ole pelkästään kysymys internetistä tai sen puutteesta. Se voidaan tehdä faksilla tai äh, tekstiviestinä, ja sitä on tehty tietyistä maailmankolkista, jotka mainitsit muillakin keinoilla. Emme, ole siis, emme siis luota pelkästään internettiin, tai ole pelkästään sen varassa, mutta se mitä voimme sanoa, että kaikki nämä toimet, jos olemme mukana, meidän täytyy ajatella työskentelyä globaalilla tasolla, koska on epäreilua joitakin urheilijoita kohti, jos kaikki otetaan mukaan. Koska joku voidaan löytää jostakin maailmankonkasta, joka on tavallaan tällaisessa doping-paratiisissa, siksi meillä on tällainen globaali projekti päällä. Ja sitten kysymyksen valkoista kirjoista, kirjasta. Me olemme kovin kiinnostuneita ja olemme hyvin valmiita yhteistyöhön teidän kanssanne millä tahansa tavalla. Ja jos tämä valkoinen kirja tässä voisi olla yksi askel, niin pidämme sitä hyvänä. Sitten rouva kysyi näistä perusoikeuksista. Olemme samaa mieltä sataprosenttisesti. Kuka tahansa, kun puhutaan uusista säännöistä tai asetuksista, niin tämä selvitetään riippumattomien juristien toimesta eri puolilla maailmaa, että saataisiin sitten opastusta näistä henkilön oikeuksista. Totta kai yksi avaintekijä on suhteellisuus. Jos katsotaan suhteellisuutta ja näitä näkemyksiä, joita julkistetaan web-sivuilla, kotisivuilla, niin siellä on paljon mielipiteitä, jotka julkistettiin. me tiedämme. Me kysymme, pyydä, kysymme pyydämme urheilijoilta näytettä, virtsanäytettä. Ja tämä, kun se on hyväksytty, se hoidetaan oikealla tavalla, että pystytään selvittämään dumpingin. Silloin kun me menemme eteenpäin ja sanomme, tai selvitämme urheilijoiden olinpaikkaa, niin puhutaan vain muutamasta urheilijasta huipputasolla, jotka joutuvat antamaan tietoa olinpaikastaan. Täytyy muistaa suhteellisuus, niin kuin sanottu. Ymmärrämme tämän kysymyksen, ymmärrämme näitä, nämä haasteet, joita meillä on, mutta olisi täysin väärin, koska jos ajatellen ammattiamme, me olemme tekemissä näiden ongelmien, kanssa, jos siis puhutaan niistä agenteista, jotka eivät ole viranomaisten tavoitettavissa, niin näin on. Mutta olemme tyytyväisiä, niin kuin jos me pystymme tekemään kohtuullisia päätöksiä viranomaisten kanssa. Jos muutoksia tarvitaan, niin silloin muutetaan. Me olemme tehneet näin. Me olemme muuttaneet tilanteen silloin, kun muutimme tätä koodistoa vuoden 2003 versiosta vuoden 2009 versioon. Siitä on monia esimerkkiä tuomistoimista, jotka ovat sanoneet, että tämä pitäisi olla kirjattu toisella tavalla. Ja me teimme muutoksen. Joko tämä jo, perustuu joko kritiikkiin tai neuvoon. FIFasta puhuttiin. Me emme ole koskaan, emme koskaan, emme koskaan ole tehneet mitään diilejä FIFan kanssa. Tämä on täytynyt sanoa niin moneen kertaan, että kuulostaa jo tuollaiselta vanhalta ennätykset, mutta herra Blatter, FIFan puheenjohtaja, on Vadan hallituksen jäsen. Hän on hyvin tehokas hallituksen jäsen Vadassa. FIFAn säälit, säännöt, ovat, säännöt ovat olla aina vadan sääntöjen mukaisia tai hengen mukaisia. Siellä ei ole mitään, mitä voisi lisätä tähän. Meillä ei siis mitään erikoisia diilejä FIFAn kanssa. Onko sitten mitään muita eroja muihin urheilulajeihin? Ei. No, koodi pätee, mutta se mitä me olemme tehneet on, että me selvitämme joukkueiden olinpaikat. Meillä on tiimejä, jotka selvittävät tiiminä olinpaikat se voi olla esimerkiksi kokonainen jalkapallojoukkue, joka on harjoittelemassa jossakin. Tällaiset voidaan tehdä. Se on erilaista, mutta se ei muuta sääntöjä millään tavalla. Mainitsit sitten Vadan profilointitiedot. Viitannette siihen kehitykseen, josta puhumme, jota nimitetään biologiseksi passiksi että urheilijoiden biologinen profiili, jota kehitellään urheilijalla, sitä kutsutaan passiksi. Tätä on tehty vuodesta 2007 lähtien. Voidaan, urheilija voi sanoa, että, että tässä on minun profiilini ja näette, että minulla ei ole mitään epä, epänormaaleja tai normaalin alapuolisia arvoja, olen siis puhdas. Ja tämä on yksi sellainen, joka mahdollistaa meidän, meille se, että tuetaan, puhutaan urheilijoita. Toinen uuttuvuus, tämä on toinen tapa soittaa, osoittaa, että jos on epänormaalia eteen, niin se voidaan osoittaa. Muistan, että talviolympialaiset Torinossa 2006, jossa oli 12 urheilijaa, jotka evät, joiden lähtöä hävit, äh, evättiin, koska heidän veriarvonsa oli liian korkeita. Ja heidän urheilunsa kiellettiin terveyssyistä. Keskusteltiin siitä, oliko se dopingia, mutta tieto ei ollut riittävästä siinä. Joka tapauksessa voidaan sanoa, että osoittaa, että tietyt, tietyt veriarvot voivat johtaa, voivat johtaa dopingiin. Tämä, tässä on kysymys urheilijasta ja, ja hänen liitostaan, jotka saavat nämä tiedot. Ainoastaan he, kukaan muu ei. Kysyitte näistä torjunta-aineista urheilukentillä, kuuluuko se meidän mandaattimme me emme ole mikään lääketieteellinen komissio. Me olemme oikeastaan antidopingin toimikunta. Näin ollen tämä kysymys. En pysty vastaamaan siihen, koska se ei kuulu meidän mandaattiimme. Toinen kysymyksenne oli hyvin tärkeä vammoja koskien. Meillä on järjestelmä, jos puhutaan äh, hoidosta ja kuluttavasta poikkeusta, jos joku urheilija vammautuu tai sairastuu ja vaatii tiettyjen aineen käyttöä, jotka ovat meidän kiellettyjen listoilla, silloin hän voi äh, anoa tämän, tätä käyttöä hoitoaan varten. Ja se lupa annetaan. Se lupa myönnetään paitsi, jos on jotain vaihtoehtoisia lääkkeitä, jotka eivät ole kiellettyillä listalla. Ja tällaisia voi tapahtua se, mitä me olemme havainneet, on se, että monet urheilijat, jotka ovat loukkaantuneet, yrittävät palata pelikentille mahdollisimman pikaisesti. Ja jotkut ehkä kulkevat oikotietä tässä, ja jotkut käyttävät sellaisia aineita, jotka, jotka eivät varsinaisesti kuulu hoitoaineisiin. Ystäväni Espanjasta, meillä on ilo Äh, äh, että meillä on espanjalainen äh, jäsen meidän joukossamme ja ymmärrän, että, että hän on kehittämässä ohjelmaa, jonka Espanja aikoo toteuttaa laboratorian käyttökustannukset ovat laboratoriokustannuksia. Ja kun puhutaan, meillä on 35 laboratoriaa, ne, jotka kuuluvat vanan piiriin, me emme rahoita niitä. Me, ne tekevät erillistä työtä, eh, jotka hankkivat akkreditoinnin, niiden täytyy tehdä se laboratoriotyö. Jotkut laboratoriot ovat yksityisrahoitteisia, jotkut ovat eh, osa sairaalaa, jotkut laboratoriot saavat suoraan eh, valtion varoja, mutta me emme ole siinä rahoituksessa mukana. Se on kulu, ymmärrämme sen. Mutta tämä on laboratorio määriteltävissä silloin, kun ne ovat hakemassa akkreditointia ja niiltä tiedätte. Tällä hetkellä me hakemuksia Meksikosta, Argentiinasta, jotka sitten hyötyvät siis teidän maan laboratoriokokemuksista tämän akkreditoinnin myötä. Tämä on yksi esimerkki yhteistyöstä eri maiden välillä. Sanktiot. Meidän koodimme perustuu harmoniaan niin, että on, meillä on keskinäinen tunnustaminen äh, sanktioista äh, koko maailman tasolla, on se sitten kansallisella tai kansainvälisellä tasolla. Yksi syy, miksi me perustimme Vadan, äh, huomasimme, että oli epäjohdonmukaisuuksia matkan varrelle. Ja jos joku kielletään Tanskassa, niin ei kuitenkaan kielletä Belgiassa. Tämä oli ihan älytön tilanne. Ja nyt on tarkoitus toimia maailmanlaajuisesti. Ja eri kansainväliset liitot, ehkä te tarkoitatko sitä, niillä on äh, mahdollisuus äh, sitten ottaa kantaa kansallisten virastojen kansallisiin päätöksiin. Useimmissa liitoissa on sellainen tilanne, että äh, Losanen vetomustuomioistuin, se johon voidaan esittää hakemus. Jos joku on allekirjoittanut sopimuksen, niin Losannen vetomustuomioistuin, se johon voidaan vedota. Jos jos siis Sveitsin tuomioistuin antaa tähän luvan. Esimerkiksi tänä aamuna puhuttiin saksalaisesta urheilijasta, jonka juttu hylättiin tuolla Sveitsin tuomioistuimessa, mutta hän voi kuitenkin vielä juridisesti valittaa tästä koko prosessista. Ja tällä tavalla tämä systeemi toimii. Ja sitten vielä kiinnostava kysymys. Kiinnostavampi. Ei se tarkoittaa etteikö muut olisi ollut kiinnost- yhtä kiinnostavia, mutta kovin kiinnostava kysymys. Nimittäin kansallinen kansallinen koripalloliitto ja jääkiekkoliitto ja, ja baseballliitto Yhdysvalloissa ovat yksityisesti rahoitettuja elimiä, joilla ei ole mitään yhteyttä olympiakomiteaan tai, tai hallituksen. Niitä ei voida valvoa hallituksen, esimerkiksi USA hallituksen toimesta tai olympiakomitean toimesta. Jäävät siis meidän ulkopuolelle. Mutta se, mitä me teemme, että me puhumme keskenämme, koripallo, puhutaan yhtä NBAsta ja, ja olympiakisoista, me pyrimme noudattamaan sillä varan sääntöjä. Sitten jää, nää, jää nähtäväksi, miten se toteutuu. Sama koskee ää, ää, US, siis Pohjois-Amerikan NHL. Esimerkiksi ulkomaalaiset, jotka pelaavat NHL, niin joutuvat sitten noudattamaan vadan sääntöjä kuitenkin keskusteluyhteys on, että on pieniä merkkejä siihen suuntaan, että pääsemme kunnolliseen yhteistyöhön ja niiden kanssa, että tekin tulisivat mukaan tähän vadan toimintaan kokonaisuudessaan. Ja tässäpä puheenjohtaja lienee tämä minun vastausosuuteni. No, en minä ole vielä esittänyt. Herra Belet on seuraava. Ivo. Uh, Doris. Uh, Mr. Homan, thanks very much for coming and... Uh, Kiitoksia, herra Homan. Kiitos siitä, että tulitte tänne. En aio toistaa näitä kysymyksiä, mitä, jotkut on esitetty, mutta <clears throat> mitä tulee urheilijoiden sijaintipaikkoihin. Tässä on Lissabonin sopimuksen tietty kohta, johon tietenkin viitataan tässä voidaan argumentoida äh, toisinkin päin, että, äh, että antidoping-taistelu sitten lyö vähän korville muita arvoja. Äh, tämä on vähän tällainen kaksiteräinen miekka. Hyvin lyhyesti haluaisin, että voisitte selostaa näitä urheilijoiden paikkatietojen keräämisiä tarkemmin. Te viittasitte äsken tämän järjestelmän rankaisutoimenpiteiden joustavuuteen aika näkymätön se näyttää olevan. Esimerkiksi, esimerkiksi puhutaan vaikkapa näistä tästä pelaajista, joista kollega äsken, äh, johon kollega äsken viittasi. Euroopan äh, komissio meillä antamassa vastauksessa sanoi, että nämä äh, kontrollit, valvontat ovat olkoot suhteellisia ja siinä kunnitettakoon myöskin yksilön oike- oikeuksia, etteivät toimenpiteet ole kohtuuttomia. Haluaisin kysyä seuraavaa kun puhumme eh, siitä mahdollisuudesta, että urheilija voi vedota tuomioistuimeen eh, paitsi kansainvälisesti Losannessa, myöskin eh, kansallisella tasolla jonkin tuomioistuimen oikeusistuimen, että hän tietenkään voi tästä tennispelaajan tapauksesta sanoa sitä, että tätä, mutta noin yleisesti ottaen voisitte kuvitella, että tällainen uusi vetomustaso avattaisiin ja äh, voitaisiin sitä kautta sitten entisestään soveltaa joustavammin näitä urheilijan äh, sijaintitietojen keräämistä ja poispäin. Kääpity. Ja seuraavaksi. President, Mr. Um, Homan. Herra Homan, äh, aluksi haluaisin painottaa Vadan olennaista roolia sekä teidän henkilökohtaista panostanne – tämän puhtaan urheilun puolesta käytävässä taistelussa. Kysyisinkin, onko teillä mielestänne tarpeeksi, saatteko tarpeeksi tukea jäsen, jäsenistöltä? Tässä no, nousee mieleen tämä selkkaus tai väärinkäsitys pikemminkin, joka 2007-2008 vallitsi Saksan ja Slovenian puheenjohtajakausien eh, aikana, jolloin pyrittiin eh, löytämään eh, tiettyä yhteistä säveltä, joka sitten huipentuikin vuoden 2008 tapaamisen. Tässähän kisteltiin Euroopan, Euroopan, Euro, vadan eurooppalaisten jäsenten ja siis rahoituksellisesta rahoituspanoksen vähyydestä ja niin sitten toisaalta vähäisestä sanavallasta ajatellen varan toimintaa. Mikä se tilanne tänä päivänä on? Sitten vielä, onko teillä jokin idea siitä, millä tavalla eurooppalaiset toimielimet, instituutiot voitaisiin saada varan toimintaan, eikä, pelkä, eikä pelkästään siis valtiovallan edustajat. Kollega Martin. Sitten kollega Martin. Appreciate Kiitoksia. the way how you approach us here. Kiitoksia. Olen iloinen tästä avoimuudesta. Minulla on kaksi kysymystä. Te viittasitte Josef Platteriin ja te kutsuitte häntä tehokkaaksi jäseneksi – teidän johtokunnassanne. Niin voitteko olla hieman spesifimpi, mitä te tarkoittatte, että hän on kovin tehokas jäsen? Ja toinen kysymys liittyy kotimaahani Itävaltaan. Kuten monet muutkin minun sukupolveni edustajat, olen ollut kova penkkiurheilija ja voitte kuvitella, että erityisesti talviurheilu on, on minun heiniäni. Ja olen usein ollut enemmänkin kuin järkyttynyt siitä kehityksestä, joka liittyy itävaltalaisen urheilijoiden ympärille, ei pelkästään Salt Lake Cityn ja Torinon kohdalla, vaan nykyisessäkin prosessissa meillä on sellainen vaikutelma täällä parlamentissakin, että ainakin Itävallan osalta on enemmän pahoja poikia liikkeellä ja yhteistyö teidän järjestön kanssa on huonompi kuin verrattuna moneen, muihin, moneen muuhun maahan. Voitteko vahvistaa tämän? Voitteko sanoa, että on jotakin tiettyä eri tavalla tällaista ongelmaa, vai onko tämä vain tällainen käsitys, joka tulee mediasta, joka perustuu siihen näkemykseen, että Itävalta on hyvin pieni maa ja siellä on vain hyvin vähän toimijoita. Ja sitten, sitten vaikka kansallinen olympiakomitea tai tai ei tavallaan YSV-niminen urheilujärjestö tai sitten tai hiihtoliitto, että siellä on liikaa vaikutusvaltaa, miten saadaan tehtyjä sopimuksia tiettyjen urheilijoiden kanssa. Haluaisin teiltä kommentin tähän. Kammer Evert, bitte. Edustaja Evert. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vielä ottaa kysy- esiin kysymyksen yhteistyöstä tai Vadan ja kansallisten järjestöjen kanssa, tai äh, kansallisten dopingjärjestöjen kanssa, että puhuitte siitä, että on kysymys siitä, että saadaan harmoniaa luotua ja sellaista johdonmukaisuutta myös sanktioinnissa eri tasoilla. Minulla on aikaisemmilla on sellainen kuva, että tämä ei ole onnistunut, vaan hyvinkin paljon eroja löytyy. Ja epäselvissä tapauksessa ne päätökset, joita kansallinen antidoping-toimikunta tekee ja VADA tekee, niin että niissä veroja löytyy. Ehkäpä te voitte kertoa tästä suhteesta ja yhteistyöstä näissä kysymyksissä. Ja toinen kysymys, kolme tai kaksi lausetta sanoisin vielä tästä kuuluisesta ilmoittu, ilmoittelusta, että sanoitte, että olette koko ajan yrittäneet työstää tätä järjestelmää ja selvittää, missä, mistä, missä, missä tökkii ja mistä sitä voidaan parantaa erityisesti kun ajatellaan henke- eh, urheilijoiden oikeuksia, niin ei pidä heittää tässä lasta pesuveden mukana pois. Ja minkälaisiin toimiin tässä ryhdytään, niiden täytyy olla suhteellisia. Tiedän, että urheilija saattaa olla oh, jo kolme kuukautta etukäteen että sanoo, että missä hän on. Eh, kuka meistä tietää, missä tulee olemaan kolmen kuukauden päästä? Ja eh, en oikein tiedä, että millä tavalla tätä voidaan vaatia urheilua, urheilijalta ja sitten tavallaan sanktioida hänetä, jos hän ei olekaan siellä, vaan, eh, tai jos hän eh, myöhästyy ilmoittautumissaan pari päivää, että häntä sanktioidaan siitä. Ne ovat sellaisia sanktioita ja rangaistuksia, jotka, joiden pitäisi olla järkeviä ja jossakin suhteessa tähän todellisuuteen. Niin haluaisin tietää, oletteko te tekemässä työtä tämän tiimoilta niin, että tällaiset kohtuuttomat sanktiot saataisiin pois silloin, kun on kysymys vain ilmoittautumismääräajasta. Semminkin, kun puhutaan pitkältä tulevaisuudessa tapahtuvista äh, äh, ajoista, ja ettekö te voisi tässäkin soveltaa kohtuullisia ja suhteellisia äh, keinoja, jotta myös voidaan vaalia urheilijoiden omia oikeuksia adekvaatilla tavalla. Kiitoksia. Täällä on neljä puheenvuoropyyntöä vielä pyytäisin, herra Homan, että, että, että antakaa lyhyet vastaukset näihin kysymyksiin, koska meillä on toinenkin kes, vielä neljä kysymystä jäljellä. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos vaan kovasti puheenjohtaja. Ensimmäinen kysymys taas näistä urheilijoiden olinpaikoista. Tätä on syytä varmaan selvittää vähän paremmin. Siis vain ne muutamat urheilijat, jotka on rekisteröity tähän testattaviin, testattavien joukkoon, joutuvat ilmoittamaan olinpaikkansa joko äh, äh heidän maansa tai sitten heidän kansa, kansainvälinen järjestönsä, liittonsa on heidät tähän tämmöiseen testattavien puuliin määrännyt. Äh, kolmen kuukauden äh, aikana se, se voidaan muuttaa kolmella tekstiviestillä puolessa minuutissa tai näin poispäin tämä, tämä info. Minä te olen, olen tässä mukana. Minun elämäni on aika, aika lailla samanlaista elämää kuin urheilijan elämä. En aina välttämättä tiedä, missä, tuskin tiedän, missä iltapäivällä olen, puhumattakaan siitä, mitä kolmen kuukauden kuluttua teen. Ja minä olen kuitenkin vanha mies jo. Useimmat nämä nämä urheilijat, joita, joita, joista me puhumme, ovat tiittaavat tai ovat Facebookissa tai tekstailevat tai mailailevat as we speak. Mutta niin kuin sanottu, minä olen vanhaa koulukuntaa. Minä en ihan välttämättä näin aktiivisesti, aktiivisesti elä. Jos urheilija ei kerro olin paikkansa, hänelle, hänelle, hän saa tästä ilmoituksen ja hän, hänellä on oikeus siihen vastata ja reagoida ja selittää jos tämä selitys on hyväksyttävä, silloin mitään rangaistusta ei tule. Ennen rangaistuksen saamista pitää olla kolme, kolme tällaista missiä <laughs> jos urheilija missaa yhden tällaisen ilmoitusvelvollisuuden, hän, hän saa huomautuksen, jos tulee toinen tällainen ilmoittamatta jättäminen, hän saa toisen huomautuksen. Nyt todetaan, että nyt on kaksi kruksia jo ja kolmas, kolmannesta äh, tulee ja palo. Silloin, silloin heilahtaa rangaistus. Mutta tämä on ollut vasta tämä, tämä tämä, siis tämän vuoden alusta, siis viime vuoden alusta ollut voimassa urheilijoita, jotka ovat tällä tavalla nämä ilmoittautumisvelvollisuus laiminlyönneet, on ollut vain kolme jos otetaan äh, kaikki, jos tätä nyt verrataan, ne 13 000 muuta urheilijaa, jotka ovat ilmoittaneet paikkaansa viime vuoden aikana, ovat, ovat, äh, ovat äh, toimineet mallikelpoisesti. Ihan lopullista tulosta ei tietysti saada, koska tämä koeaika umpeutuu vasta kesäkuussa, siis puolitoista vuotta. Tällä hetkellä on viisi juttua vireillä Belgiassa näissä Flanderin liitoissa. Ja me olemme pyytäneet saada sano, sanottavamme niin, että eri tuomioistuimet ja nämä käsittelevät tahot sitten varmasti saavat kaiken tarpeellisen tiedon tehdäkseen oikeuden, oikeudenmukaisen päätöksen. Me siis emme ole osapuoli, mutta me toimitamme tietoa ehkä tavallaan amicus curiae tyyppinen tuomioistuimen ystävä, oikeuden ystävä systeemi tässä on. Slovenialainen hallituskumppani kysyi tuossa äsken, että, että mikä on nykytilanne tähän eurooppalaisten vaikutusvaltaan ajatellen. Hallituksen kokoonpano on, on sama kuin tähänkin asti, siis se on edelleen muuttumaton mutta kun tarkastelemme sitten näitä asiantuntijaryhmiämme, meillä on neljä työryhmää, viisi asiantuntijatyöryhmää, 50 prosenttia eh, näiden ryhmien jäsenistä yhteensä yhdeksästä siis on eurooppalaisia. Minun mielestäni syynä on kyllä sanavaltaa, jos missä. Enemmänkin ehkä se kuvastaa sitä, että, että tunnustetaan tämän mantereen asiantuntemus noin laajemminkin. Ja minun mielestäni se on asia. Me tietenkin jatkuvasti pyrimme värväämään parasta mahdollista asiantuntemusta, on se sitten peräisin mistä maailmankolkasta hyvänsä. Itävallan kollega Esen kysyi me, me, Blatterista ja hänen äh, tehokkaasta jäsenyydestään. No tässähän on nyt tietysti ansa, johon ei minun kannata astua ollenkaan. Minä kerron tässä vadan, vadan asioista. Öö, Blatterhan eh, käy meidän palaverissamme, kokouksissamme. Hänellä on erittäin hyvä yhteistyösuhde eh, hyvän puheenjohtajaan ja meidän puheenjohtajamme kanssa. Meillä oli palaveri Syyriissä lokakuussa juuri näistä asioista, joista tässäkin äsken oli puhe. Ja keskustelun tuloksena FIFA eh, hyväksyi sen, että, että eivät noudata meidän sääntöjämme. Piste. Se sen kummempaa. Tietysti mitä tulee tähän FIFAn kumppanuuteen, tietenkin pyrimme tutkimustyötä tekemään yhdessä ja hankkimaan riittävää rahoitusta tällaiselle tutkimukselle. Jokaisessa maassa on doping-ongelma. Yhtäkään ei pidä nyt osoittaa erikseen sormella. Yksikään maa ei ole dopingille immuuni. Aina, jo, jo, jos jokaisessa maassa tuntemukset ovat varmaan samantapaiset aina silloin, kun joku tällainen doping-tapaus on, on paljastunut, niin matalaksihan se mielen vetää. Mutta se, että, että teidän maassanne Itävallassa olisi, se olisi erityinen doping-ongelmainen maa, ei, ei, ei ole asiallinen reaktio. Minä en ole mikään emotionaalinen henkilö, enkä, enkä, enkä tässä nyt lähde hillumaan Itävallassa oli ongelmat 2002 ja 2006 oli vähän samanlaisia ongelmia. Nyt sopii vaan toivoa, että 2010 kisat menevät ongelmitta itävaltalaisten kannalta. Sitten puheenjohtaja kysyttiin Vadan ja kansallisten elinten välisestä yhteistyöstä ja harmoniasta. Vadahan on asianomistajien, asianosaisten muodostama elin vadan säännöt tehdään näissä jäsenjärjestöissä ja jäsenmaissa. Aina välillä jossain maissa saattaa tuntua siltä, että heidän juttuunsa ei saa liian vähän huomiota, että, että tästä pitäisi nostaa isompi äläkkä. Se vähän, vähän, vähän sama asia kuin yhteistyö Euroopan parlamentin suuntaan. Me toimimme kumminkin yhteis- konsensuksen hengessä, pyrimme kumppanuusyhteistyösuhteita kehittämään – Me esimerkiksi lykkäsimme sääntöjen tuloa, uusia sääntöjen voimaantuloa puolella vuodella, että saatoimme konsultaatiokierroksen ja kuulemisrundin saattaa asianmukaisesti loppuun. Eli kyllä sit siinä työtä on tehty ja tehdään jatkossakin. Mutta tämä on juuri tätä meidän toimintamme, toimintamme perusteita. Jot, jos, <clears throat> joskus jot, jos jotkut säännöt vaativat nopeita, tehokkaita, syvälle käyviä uudistuksia, niin siihen toki lähdemme. Yhteistyössä asianajasta osaisten kanssa tietysti. Meidän täytyy kuulla kaikkia asia, asianosaisia niin, että yhdenkään, yhdelläkään ei tule sellainen tunne, että hänen ylitsensä on kävelty. Eikä siis erityisesti pitää varoa, ettei heitetä vasta pesuveden mukana mekeen mitä nyt sitten tulee näihin pakotteisiin, rangaistuksiin, kyllä siellä on tätä eri tasoa nyt jo olemassa, erila, erilaisia rangaistustasoja. Jos jo, joku henkilö syy, omaa syyttään syyllistyy johonkin rikkomukseen, niin hän saattaa selvitä täysin ilman rangaistusta. mutta se, mitä tapahtuu tämän varoituksen ja kahden vuoden kilpailukielon välillä on, niin se on sitten tietysti jokaisen maan oma asia aika pitkälle. Joustoa on, jo olemassa. Siinä tapauksessa, jos asia edellyttää, juttu edellyttää, tapaus edellyttää joustavuutta, niin kyllä sitä tarpeen mukaan sitten löytyy. Ei sitä välttämättä ole kirjoihin kansiin kiveen hakattu. Herra Soini. Puheenjohtaja, kaksi kysymystä. Kielletyt aineet on tietysti doping-ongelma urheilussa, mutta se on myös kansanterveydellinen ongelma Euroopassa ja maailmassa. Kuntosaleilla käytetään varmaan, jos ei satoja tuhansia kertoja enemmän näitä kiellettyjä aineita kuin varsinaisesti huipulla, niin mitä VADA pystyy tälle kansanterveydelliselle ongelmalle tekemään? Ja sitten toinen asia. Puhuitte hyvin geenimanipulaatiosta, monista näistä ongelmista. Lääkärithän on mukana tässä, koska todella taitavaa dopingia ja sen peittelyä, siihen tarvitaan ammattilaisia. Ja lääkärit on tehnyt Hippokrateen valan, mutta se ei sinänsä vielä paljon kerro, koska toiset lääkärit käyttää lahjansa ihmiselämien pelastamiseen kirurgialla ja toiset alentavat moraalinsa syntymättömien elämien tuhoamiseen. Mutta miten te ja VADA näkee lääketieteen ja lääkäreiden roolin ja rangaistaanko heitä yhtä kovasti kurheilijoita, jos käry käy? Dankeschön. Kiitoksia. Sitten Javlieni. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο πολύ σύντομες ερωτήσεις κύριε Χόουμαν. Ε, μιλάτε για... Niin, kiitoksia. Te puhuitte tutkimuksesta ja sanoitte, että 50 miljoonaa dollaria vuodesta 2001 lähtien on ohjattu tutkimukseen. Minkä tyyppisestä tutkimuksesta on kyse? Onko kyse tieteellisestä tutkimuksesta vai jostain muunlaisesta tutkimuksesta? Mm, tässä on tuo maailmankartta, jossa on selostettu sitä, miten eri valtiot pääsevät näihin topiin, testeihin ja to- to- torjuntaohjelmiin ja sen sellaisiin. Onko teillä olemassa tilastotietoja tästä, miten tätä koodistoa on käytetty ja tätä, miten voidaan verrata näitä tilastotietoja tämän maailmankartan kanssa? Szanowna Pani Przewodnicząca, e, faktycznie wysłuchując i analizując statystyki, on, świat zwariował e, w kwestii. Kuuntelin näitä tilastotietoja, hullulta kuulostaa. Ilmeisesti jokainen, joka on onnistunut urheilussa usein, on. Tässä on vähän sellainen tilanne, kun oltaisiin varasta ää, ryöstöä, ryöstäjää jäljittämässä. Faktyczne przyczyny problemu, aby zmniejszyć e, e, wielkość skali dopingów. Ja onko nyt sitten kysymys, no tämä dopingin ongelma urheilussa, onko sitä analysoitu kunnolla, urheilijat, urheilijoihin vaikuttaa valmentaja ja myös lääketieteellinen tiimi ja urheilija, urheilijalla itsellään ei ole tietoa lääketieteestä. Ja nyt tällaisissa väärinkäytöstapauksissa, kun aineita käytetään, mikä on valmentajan vastuu ja valmennustiimin ja lääketieteellisen tiimin vastuu, kun ajatellaan tätä kolme yhteyttä urheilijan, valmentajan ja lääketieteellisen jengin välillä. Ja millä tavalla tätä kolmiota valvotaan. Meidän täytyy ottaa huomioon myös nämä muut tekijät dopingin vastustamisessa. Minullakin olisi tässä kysymys, joka koskee sitten, miten tietoja siirretään, henkilötietoja siirretään. Tämä on eettinen ongelma eh, ihmisoikeuksissa ja siinä parlamentti voisi olla keskeisessä asemassa. Eikö ole niin? Eikö ole niin? Eh, nyt jos eh, urheilija jossakin vaiheessa elämäänsä, hänellä on sairaus tai, tai tauti tai, ja sitten hän on tuomittu. Tällaisia juttuja tapahtuu. Tämä on kuitenkin osa ihmisen elämää. Ja sitten mennään Montrealiin, ja Montrealista mennään, tiedot lähetetään minne. Nyt jos urheilija vaikka jossakin jossakin maailmankolmassa haluaa esiintyä, jokainen pääsee hänen tietoihinsa ja jokainen voi myös sanoa, hei, en minä tätä tyyppiä halua, koska hän on joskus, hän, hän on jotakin suuhunsa pannu tai hän on homo tai jotain muuta. hän on sellaisia näitä juttuja, jo, ihmisistä on tällaisia tietoja, ja Euroopassa niitä ei voida saa levittää tällaisia tietoja. Ne ovat hyvin yksityisiä tietoja, yksityisiä juttuja. Ja meillä on koko lailla täällä parlamentissakin sellainen fiilis, ja ainakin minulla, että joka on perusteltukin, ehkä te voitte auttaa, onko tämä perusteltu, että tämä ei ole, tämä ei ole turvassa, että tällaiset tiedot menevät jonnekin. Että tietääkö monta, äh, onko ne tiedot eivät ole Montrealin bunkerissa, vaan, vaan ne ovat sitten ympäri maailmaa, niin kuin jokisen eväät. Tässä viimeiset kysymykset. Sitten kun te olette vastannut, niin antaisin myös komissiolle pariksi minuutiksi puheenvuoron. Herra Houman. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja Soinille vastaus. Eli tämä tietysti kansanterveysasia on hyvin painava meidänkin kannaltamme ja siinä suuntaan me katseemme tietysti sitten valtiovallan yhteistyökumppaneihimme, koska tämä asia, joka liittyy steroideihin ja muihin, ei ole pelkästään urheilija, urheilu poliittinen, vaan yhteiskuntapoliittinen kysymys. Kuten sanottu, näissä, näillä kuntosaleilla on väkeä pilvin pimein, jotka, jotka välittävät näitä kiellettyjä lihasvoimaa kasvattavia aineita. YK yleissopimus jossa, jonka, jonka allekirjoittajia useammatkin jäsenmaat niin tietysti ovat, ovat sopineet, että, että jokaisessa maassa olkoon lait näiden aineiden välittämisen ja kaupan estämiseksi. Ja me tietysti tiedän, että ainakin Suomessa on erittäin tiukka lainsäädäntö, ihan esimerkillinen suorastaan tässä asiassa. Sitten pyrimme tietysti valvomaan, että näin on kaikissa maissa ansialaita on. Se on tietysti jo pelkästään meidän vastuullamme, mutta pyrimme omalta osaltamme vaikuttamaan siihen, että, että, että näin on asianain. Tämä lääkärin rooli tuli muussakin toisessakin kysymyksessä esille. Tietysti lääkärit, lääkäreitä rankaisevat sitten asianomaiset lääketieteelliset tahot jos lääkäri määrää kielletty ainetta urheilijalle, silloin siihen on tietysti kytkettävä rankaisutoimet tai tällaiset syytetoimenpiteet. <clears throat> Vaikka lääkäri ei olisikaan urheilujoukkueen jäsen. Tässä voidaan todeta sitten, että sääntelyviranomaiset kussakin maassa voivat todeta, että nyt, nyt rikottiin lakia Sama koskee lakimiehiä tietysti, jos antavat vääränlaista neuvoa ja monia muita ammatinharjoittajia. Kommentti tutkimukseen. Meidän vuotuisesta määrärahastamme 20-30 prosenttia menee tutkimukseen ja rahaa tulee 25 miljoonaa vuodessa siis dollaria, Yhdysvaltain dollaria. Mistä nähdään, että tutkimukseen uppoaa merkittävä siivu mutta eihän se tietenkään ole kuin pisara meressä kaiken kaikkiaan. Me pyrimme tätä tutkimusmäärärahaa kasvattamaan vähän kansainvälisesti kunnioitusta herättävämmäksi. Puhuitte tilastoista ja yhteensopivuudesta. Meillä ei ole tästä, tätä asiakirjaa tällä hetkellä mukana, niin, mutta siitä kyllä meidän kotisivultamme löytyy. Ja e, Siinä, siitä ilmenevät tahot, jotka ovat noudattaneet sääntöjä, mutta tämä ö, ö, selonteko on, on vuodelta, vuoden 2008, vuoden 2008 lopulta. Et meillä on nyt uusi raportti valmisteilla, joka julkistetaan 2011. Siitä ilmenevät sitten ne, jotka ovat rikkomuksiin syyllistyneet ja ne, jotka sääntöjä ovat noudattaneet. Ymmärtääkseni vastasi jo kysymykseen, kysymykseen joka koskee niiden henkilöiden rankaisemista, jotka urheiluelämän ulkopuolelta tätä urhe- urheilijaa sitten on auttanut. Keitä, kenellä on sitten oikeudellinen perusta näitä rangaistuksia langettaa? esimerkiksi esimerkiksi valmentaja voi saada toimitsija, toimitsijakielon. Ja, ja me voimme sitten tietysti, mehän me voi suorastaan ketään asettaa edes vastuuseen, voi verota sitten valtiovaltaan, jotta he esimerkiksi katkaisevat, katkaisevat tällaisen epäluotettavan henkilön rahoituksen ja palkanmaksun. Me komission ja Euroopan neuvoston kanssa, kuten tiedätte näistä työryhmien perjantyöryhmien raporteista, meillä oli viimeksi viime marraskuussa palaveri, ja siinä on yksi avoin kysymys vielä, eli siis tämä tiedon säilyttäminen ja kuinka pitkään tätä tietoa voi säilyttää. Tämä tiedonsaanti on vielä paljon tiukempaa kuin mainitseman esimerkki. Siinä, ö, siinä on tietty aikajänne, jota kunnioitetaan, ja jokainen siis täytyy ö, muistaa, muistaa että, että jokainen kilpailukielto esimerkiksi on maailmanlaajuinen. Emme me, me voi, voi tietenkään tässä, tä, tässä mennä niin tilanteeseen, jossa esimerkiksi vaikka kilpailukielossa oleva pyöräilijä voisi osastua triathlon kisaan, jossa pyöräily on yhtenä osa lajina. Me, me, me, me voisi sallia sitä, että Saksassa käynyt urheilija matkustaa Uuteen-Seelantiin, jatkaa harrastustaan ja pimittää siellä omassa sa- Saksassaan saamansa rangaistuksen. Ja me siinä voi mennä. Kaikki rangais- kilpailukielot ja muut rangaistustoimenpiteet ovat maailmanlaajuisia, globaaleja. Ja tämä on se keskustelu, jonka pohjalta, tai tämä on se fakta, jonka pohjalta me käymme komission kanssa koko ajan lisää neuvotteluja, saadaksemme lisää toimintamahdollisuuksia. Päisät. Mutta sitten voidaan kysyä, että miten kauan, kuinka kauan näitä tietoja pidetään tai säilytetään. No, komissiolla on nyt kaksi minuuttia aikaa puhua, jos haluatte, mutta minulle on tärkeää, että tällä sektorilla antidoping-asioissa Euroopan neuvosto on todellakin meidän isoveljemme. Useimmat meistä eivät sitä tiedä. Mä haluaisin vain sanoa tässä, ehkä te voitte tätäkin tukea ja painottaa. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chairman. Kiitos puheenjohtaja herra Hauman aivan oikein siteerasi näitä uusia säädöksiä, jotka kuuluvat Lissabonin sopimukseen osana. Tämä, tässä viitataan unionin toimintaan suojella urheilijoiden koskemattomuutta ja tässä myös vaaditaan Euroopan unionia ja sen toimielimiä kantamaan oma kortinsa kekoon dopingvastaiseen taisteluun. Samaan aikaan meidän täytyy kunnioittaa nykyisiä puitteita ja rauleja, jotka kuuluvat sidosryhmille ja toimijoille. Meidän täytyy varmistaa, että meidän toimintamme on täydentävää siihen, mitä esimerkiksi Euroopan neuvosto tekee ja jäsenvaltiot tekevät ja urheilujärjestöt tekevät Myöhemmin tänä vuonna komissio tulee hahmottelemaan omaa politiikkaansa urheilun suhteen vast, tavallaan tämän uuden sopimuksen, Lissabonin sopimuksen pohjalta. Ja 165 artiklan pohjalta näyttää todennäköiseltä, että tämä vastaus tulee tavallaan kahden asiakirjan muodossa esille. Yhtäältä meille ajattelemme tällaista politiikka, politiikkadokumenttia, jossa luonnetaan uudet kehykset, dopingin vastainen taistelu kuulunee tähän dokumenttiin sitten. Toisaalta me aiomme esitellä ehdotuksen ohjelmaksi, joka koskee ohjelman toimintaa, niin kuin Euroopan parlamenttikin on pyytänyt meitä tekemään nämä ongelmat liittyvät eh, tähän tavanomaiseen eh, lainsäädäntömenettelyyn. Siis kysymys siitä, että onko domingovastainen taistelu sellainen, että siitä pitäisi tukea tällaisella ohjelmalla, riippuu tietenkin lähinnä Euroopan parlamentista ja neuvostosta. Ja komissio on tällä hetkellä eh, konsultoimassa asiasta urheilusidosryhmien kanssa siitä, kun puhutaan tästä tulevasta dokumentista. Nyt tämä konsultaatio vasta alkuvaiheissaan Kuitenkin samalla meillä on jo mielenkiintoisia ajatuksia, joita on ehdotettu meille eri sidosryhmien toimesta dopingin suhteen. Ja ehkä voin antaa teille pikkusien ajatuksen ajateltavaa, niin mainitsin aivan lyhyesti näitä ajatuksia. Me tiedämme, että VADA ja useimmat muut doping-elimet ovat keskittyneet toiminnassaan ammattiurheiluun ja huippurheiluun. Ne on myös esitetty, että EU voisi keskittyä äh, dopingin vastaiseen toimintaan amatööripuolella ja kuntourheilussa. Me äh, aiomme käynnistää toiset valmistavat äh, toimet vuonna 2010, jossa selvitetään tiettyjä projekteja tällä kentällä me olemme tietoisia siitä, että tietoiset toimet, jotka vaikuttavat dopingin vastustamiseen, tapahtuvat foorumeilla, joita Euroopan unioni sinällään ei ole jäsenenä. Ja siksi onkin ehdotettu meille, että, että Lissabonin sopimuksen pohjalta EU voisi pohtia sitä, että siitä tulisi osapuoli näissä antidopingin yleissopimuksissa, kuten niitä, joita Euroopan neuvosto ja UNESCO on tehnyt. Lopuksi haluan mainita, että komissio on aktiivisesti mukana näissä keskusteluissa, jotka koskevat henkilötietojen suojaa ja eh, eh, näiden aineiden kriminalisoimista ja yhteistyötä eh, laboratorioiden kanssa, jotka toimivat EU-ssa ja muiden asioiden osalta, joita herra Haume mainitsi. Ja ne voisivat periaatteessa olla mukana tässä politiikkadokumentissa ja myös ohjelmassamme. Kiitoksia. Kiitoksia. Se oli kovin hyödyllistä ja kiitän myös siitä, että olitte lyhytsanainen Minusta te eräitä asioita myös mainitsitte, joita lähivuosina tulemme tämän sopimuksen pohjalta pystymme käsittelemään ja parlamentti eh, tukee komissiota siinä silloin, kun silloin eh, että komissio ajattelee sitä, että allekirjoitettaisiin tämä yleissopimus. Meillä on oikeus peruste, meidän pitäisi asiaa käsitellä. Minusta tämä olisi hyvä merkki myös meidän toiminnallamme urheilun saralla. Suuret kiitokset komissiolle, mutta suuret kiitokset Haumanille. Minusta tämä oli meille kaikille hyvin tärkeä juttu kuulla teiltä, miten tämä koko homma toimii, ja voitte olla varma siitä, että me olemme rinnallanne silloin, kun puhutaan dopingin vastustamisesta, mutta me olemme myös sen puolesta, että eettiset periaatteet ovat tärkeitä tässä parlamentissa. Olemme hyvin eh, herkkähipiäisiä tässä asiassa aivan perustellusti. Me toivomme, että te myös muistatte tämän asian, asian adekvaatilla tavalla uudistuksissanne tai muutoksissanne, ja komissiokin voi olla teille, teidän tukenanne eh, te, komissio on tässä, tässä meidän rinnallamme. Kiitoksia. Kiitoksia kollegoille. Meillä on nyt vuorossa Espanjan kulttuuriministeri. Kiitoksia Vadalle ja kuulemiin. No niin, sitten seuraavaa. Mensch, was wir heute alles machen. Herr For those who have nothing to do here. No, ne, joilla ei ole mitään tekemistä täällä, niin lähtekää muualle. Kiitos komissiolle. Muuten... Rinkot. Please, all the Spanish... No niin. Mukavat vieraat, istutukaa, espanjalaiset vieraat, jotta voimme kuunnella teidän ministeriänne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 I speak in German. Sehr gut. Minä puhun saksaa. Das ist ja wunderbar. So, vielen Dank. No niin, kiitoksia rouva ministeri siitä, että saavuitte tänne rouva ministeri Angeles González Sinde. Oliko oikein? Angelis? Onko Angelis oikein? E. E. Näin yritetään. Gonzales riittää minun suuhuni. No, Meillä oli eilen kolleganne opetusministeristä täällä. Olemme hyvin iloisia siitä, että olette täällä nyt meidän luonamme. Ja me olemme myös ymmärtäneet, että Espanja puheenjohtajakaudellaan on asettanut tiettyjä painopisteitä, jotka nyt istuvat meidän intresseihimme. Teillä on tarkoitus puhua kulttuurimatkailusta, te haluatte sitä edistää ja tuemme tässä sitä, mitä komissio haluaa, nimittäin Euroopan, Euroopan perintöleimaa. Ja me haluamme sitä, ja komissiohan tulee lähiviikkoina sitten tekemään ehdotuksen asiasta. Teillä, te tuette luovaa teollisuutta, teillä on kiinnostusta digitaliso- elokuvan digitalisointiin, ja on kaikki sellaisia juttuja, jotka todellakin kiinnostavat meitä. Ja näemme teidän ohjelmassanne, että teillä on kaavailussa olette suunnitelleet tiettyjä kiinnostavia konferensseja ja tapaamisia, jotka koskevat kulttuuriasioita. Tämä ilahduttaa meitä erityisesti ja luulenkin, että teillä on kovin kiinnostavaa taustaa. Te itse, rouva ministeri, teillä on paljon kokemusta kirjoittajana, kirjoittajana, tekstien kirjoittajana, käsikirjoittajana ja sitten meillä onkin varmaan tässä oikea henkilö täällä, joka voi vähän sanoakin jotain tästä tulevasta viidestä ja puolesta kuukaudesta, jotka ovat edessämme. Olkaa hyvä, rouva ministeri. Toivomme mielenkiintoisia ajatuksia Espanjan ajatuksista. Bueno. Vielen danke. Muchas gracias, señora presidenta. Paljon kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, minulle on suuri ilo ja kunnia saada nyt tulla tänne teidän parlamenttiinne, ei pelkästään Espanjan kulttuuriministerinä, vaan myös hyvin pitkän historiallisen taustan omaavan valtion kansalaisena, mutta myös kuitenkin hyvin nuoren demokratian kansalaisena. Minä haluan selostaa teille nyt hivenen tästä, kuten puheenjohtaja jo ehti sanoa, Espanjan toiveita ja tavoitteita puheenjohtajakautemme aikana. Me kovasti innokkaina ryhdymme tähän työhön. Meillä on hyvin paljon kunnianhimoisia ajatuksia, mutta haluamme kovasti tehdä työtä teidän kanssanne. Meidän työmme perustuu hyvin kurinalaiseen suunnittelutyöhön, mutta kaikki vastaavat kuitenkin meidän poliittisia päätavoitteitamme. Tästä syystä minun mielestäni on hyvin merkittävää asettaa kulttuuri eurooppalaisen hankkeen sydämeen, jotta voimme vastata tähän talouskriisiin, maailmanlaajuiseen talouskriisiin ja samalla tavalla myös vahvistaa omia demokraattisia kansanvaltaisia periaatteitamme. Jos me saamme nyt kulttuurin keski asema keskiöön unionissa, niin se, se auttaa meitä työllisyyden parantamiseen ja myös taloudelliseen elpymiseen ja vahvistaa kansalaisuutta kansala- ja kansalaisten intoa olla eurooppalaisia. Ja tämä on ikään kuin yhteinen hanke, jossa kaikki voimme tehdä työtä. Tätä työtä me teemme tietysti trio-puheenjohtajien kanssa, Belgian ja Unkarin kanssa. Ja nykyisellään meidän haasteemme ovat nimenomaan Lissabonin strategiasta, Lissabonin sopimuksen soveltamisessa ja sitten uuden eurooppalaisen täytäntöönpanojärjestelmän luomisessa. Me olemme nykyisin, me muodostamme nykyisin maan osana eh, maailman laajimman rauhan, kansanvallan, kulttuurin ja hyvän hyvinvoinnin alueen. Ja tässä nyt sitten me haluaisimme luoda tällaisen digitaalisten talousalueen, samoin kuin eh, uusia keksintöjä luoda ja myös yhteiskunnallista yhteenkuuluvaisuutta luoda. Meillä on tämä 2020-strategia ja Lissabonin sopimuksen jälkeinen strategia, jonka pohjalta me voimme toimia ja kulttuuri ja luovuus teollisuus erityisesti ovat yksi ja tärkeitä tekijöitä koko tässä strategiassa. Ja me haluamme nimenomaan Unescon monimuotoisuussopimusta noudattaa, jossa puhutaan siitä, että torjuttaisiin kulttuurin yhtenäistäminen jatkuvasti kaikkialla maailmassa ja myös ymmärrettäisiin eri kulttuurien yhteiseloa. Ja me haluamme yhtenäistää kaksi oikeutta, eli juuri sen, että kaikki henkilöt, kaikkien henkilöiden, jotka tekevät työtä kulttuurialalta alalla heidän työtään arvostettaisiin ja myös sitten vahvistettaisiin se oikeus, joka kaikilla kansalaisilla on päästä nauttimaan kulttuurissa, kulttuurista. Ja, ja myös haluamme luoda uusia työpaikkoja kulttuurin avulla, koska se on hyvin puhdas työllisyyden lähde. Ei se saastuta siis ympäristöä ja se auttaa taloudelliseen, yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen kehittämiseen. Ja me haluamme myös erityisesti kiinnittää tähän digitaaliseen kulttuurimateriaalin kehittämiseen huomiotamme. Hyvät jäsenet, minä, toivo, minä olen luetellut nyt näitä meidän tavoitteitamme seuraavalle vuotiskaudelle ja olen maininnut tässä jo äsken haasteitamme. Ja nyt minä sitten selostaisin nämä etusijakysymykset, joita meillä on olemassa puheenjohtajakauteni aikana. Haluaisimme erityisesti viedä eteenpäin paikallista ja alueellista kehitysnäkökulmaa kulttuuripuolella. Ja toiseksi me haluaisimme vahvistaa eh, kulttuurin yhtenä tärkeänä taloudellisen kasvun ja yhteiskunnallisen yhteiskuuluvaisuuden tekijänä. Ja kolmanneksi me haluaisimme tällaista eh, digitaalista kulttuuri sisältöä ryhtyä tuottamaan paljon enemmän. Ja näin me erityisesti haluamme ryhtyä painottamaan tätä eurooppalaisen kulttuuriperinnön merkintää ja leimaa. Ja tämä hyväksyttiin 2006 eh, huhtikuussa eh, Ranskan ja Espanjan ministereiden välillä, ja nyt tämä hanke aiotaan viedä koko eh, maan osan, osan kattavaksi. Ja tämän tavoitteena on erityisesti se, että kaikki eurooppalaiset erityisesti ja nuorimmat saisivat mahdollisimman paljon tietää meidän rikkaasta yhteisestä kulttuuriperinnöstämme, ja myös sitten kansalaisi- ja kansanvapaus ja kansalaisoikeus oikeuksia edistäisimme tässä Euroopan yhtenäistämisessä. Ja lisäksi me haluaisimme tällaista eurooppalaista identiteettiä kehittää edelleenkin ja saada kansalaiset osallistumaan tähän rakennustyöhön. Ja lisäksi me toivoisimme, että voisimme tällaisen kulttuurimatkailun kautta luoda hyvinkin kestävää matkailua. Ja kaikkien eh, ennusteiden mukaan pikapuoliin komissio esittelee juuri teille ja neuvostolle oman lainsäädäntöehdotuksensa ja me olemme aivan varmoja siitä, että voimme tehdä, tehdä, tehdä teidän kanssanne tehokasta yhteistyötä ja hyvässä hengessä näin tärkeiden asioiden eteen. Tästä syystä myös huomauttaisin, että me järjestämme neuvostossa 11. ja 12. päivä toukokuuta neuvoston kokouksen, johon kutsumme sitten teitä ja jäseniänne. Ja sitten toivomme, että Espanjan kaudella voitaisiin todellakin saada teidät aloitteentekijöiksi myös näissä eri hankkeissa. Samalla, samalla, samalla me myös tämän kulttuuriperinnön suojelun ja, e-, enti, ja e-, edistämisen eteen järjestämme 19-21. päivä huhtikuuta Kaseresissa Espanjassa kokouksen. Ja me haluamme voimme saada aikaan neuvoston johtopäätökset siitä, miten kulttuuri vaikuttaa paikalliseen ja alueelliseen kehitykseen. Tämä on hyvin tärkeä askel, jotta voimme arvioida kunnolla sitä roolia, sitä tehtävää, mikä kulttuurilla on nykyisessä Euroopan rakennepolitiikassa, erityisesti Euroopan aluekehitysrahaston kautta. Ja me haluamme myös nimenomaan muistuttaa siitä, että eurooppalaisessa kohesiopolitiikassa seuraavien vuosi rahoituskausien aikana voidaan nähdä tärkeä merkitys. Toiseksi puhuin puhuisin siitä, miten tärkeää on nähdä kulttuuri taloudellisen kasvun ja yhteiskunnallisen yhteenkuuluvaisuuden välineenä. Jatkuvasti kulttuuriteollisuuteen väitetään lisää rahaa ja sen kautta toivotaan luotavan uusia työpaikkoja. Nämä kulttuurityöpaikat, nämä kulttuuriteo, tämä kulttuuriteollisuus ikään kuin on joutunut valitettavasti nyt kärsimään tästä valtavasta talouskriisistä, ja ne, mutta ne ovat kuitenkin nopeimmin näyttäneet toipuvan tästä kriisistä. Totta kai meillä on kovasti vielä työtä tehtävänä ja on valtavan paljon erilaisia mahdollisuuksia parantaa kulttuurien tilannetta. Ja tässä yhteydessä täytyy muistuttaa siitä, että tämä toinen eurooppalainen taloudellinen talouden ja kulttuurin foorumi, joka järjestetään Barcelonassa 29. ja 30. päivä maaliskuuta, on hyvin tärkeä asia. Ja samalla täytyy myös osoittaa teille kutsu osallistua tähän, tähän foorumiin. Olisi hyvin suuri ilo ja kunnia saada nähdä teidät myös Barcelonan foorumin kokouksessa. Ja tuo kokous, joka järjestetään siis Barcelonassa, saa seurakseen tuon epävirallisen kulttuuriministerien kokouksen 21. päivä maaliskuuta ja siellä käsitellään juuri näistä kulttuuriteollisuuskysymyksistä ja myös mahdollisesta tulevasta, tai siis joka tapauksessa tulevasta komission vihreästä kirjasta ja se esitellään siellä sitten virallisesti todennäköisesti, ellei silloin niin sitten 10. ja 11 16. päivä toukokuuta. Lisäksi Espanjan, Espanjan kaudella myös toivotaan, että voisimme kehitellä tätä 2008-2010 kulttuurien välistä vuotta, ja me varmasti kerromme sitten teille, mitä tuloksia tästä saamme, kaikki, ja mitä näissä työryhmissä saadaan aikaiseksi, ja varmasti lopuiset tulokset valmistuvat sitten Belgian puheenjohtajakauden aikaksi, ajaksi. Ja puhuisin myös tuosta kokouksesta Mar- Madridissa, joka järjestetään 25. päivä toukokuuta. Sinne saapuu sitten eri, äh, eri ähm, äh, taitea, taidealojen edustajia kaikista 27 valtiosta keskustelemaan taiteilijoiden liikkuvuudesta Euroopan unionissa. Ja kolmas tärkeä etusia kysymys on juuri se, miten me voisimme kehittää ja sitten jakaa ja välittää digitaalisen kulttuurin eli eri sisältöjä ja muotoja ja tässä puhuisin erityisesti kolmesta asiakokonaisuudesta. Erityisesti puhuisin tästä digitaalisesta eurooppalaisesta kirjastojärjestelmästä, jonka nimi on Europeana, ja myös Euroopan elokuvien, elokuvien eh, digitalisoimisesta. Ja me tietysti elämme nyt tätä digitaaliaikaa juuri paraikaa, ja on hyvin merkittävää ryhtyä valmistelemaan tätä tulevaa digitaalista työasiakirjaa Euro- ja työ, tätä esityslistaa Euroopalle. Ja aina kun me ryhdymme eh, näihin näihin uusiin hankkeisiin, niin täytyy muistaa, että niillä on kaikilla oma strateginen lisäarvonsa, koska meidän täytyy näitä tätä kulttuurista periaat, perintöämme digitaalisessa muodossa viedä eteenpäin ja jakaa eteenpäin ja myös online-kulttuurin luomismahdollisuuksia kehitellä koska, ja näin mm, ei tule ainoastaan mukautua muutoksiin, vaan johtaa muutosta suoraan. Ja 12. ja 13. päivä huhtikuuta järjestetään Madridissa kokous, jossa nimenomaan käsitellään näitä digitaalisia kirjastokysymyksiä ja teollisia tekijänoikeuksia, samoin kuin digitaalisen kulttuurin sisältöä. Juuri tässä kaksi vuotta on kulunut siitä, kun komissio antoi tästä online nettiluovuuden ja kulttuuristen sisältöjen asiasta oman tiedonantonsa ja viime marraskuussa myös ryhdyttiin tällaiseen konsultaatioprosessiin asian tiimoilta ja me odottelemme vastauksia. Asiat etenevät siis huimaa vauhtia. Kaikki työ e, tietysti eteni neuvostossa Ruotsin puheenjohtajakauden aikana ja nyt jatkuu sitten 10. ja 11. päivän toukokuuta Espanjan puheenjohtajakauden aikana neuvostossa. Ja tärkeää on tulevaisuudessa sekä muodon että sisällön kannalta viedä asia eteenpäin komissiossa. Ja jos ajattelee tätä digitaalista kirjastojärjestelmää, tätä europeanaa, niin huomautan, että Espanja toivoo, että neuvostossa hyväksyttäisiin päätöslauselmat siitä, että europeana kehittyy yhteisöjen aloitteeksi, siis koko unionin unionin kattavaksi aloitteeksi. Ja näin ollen voidaan sitten päästä parempaan digitalisointiin ja meillä olisi enemmän rahoitustasapainoisuutta ja myös olisi helpompi hallinnoida tätä koko eurooppalaista digitalisoitua kulttuuriperinnettä. Ja lopuksi sitten tästä eurooppalaisista elokuvista. Eurooppalainen elokuva on joutunut näkemään, e, elämään uusia muutosten vaiheita, erityisesti digitaalisen teknologian kehityksen vuoksi. Ja tämä kehityshän on aina vain jatkuvaa entisestään. Ja täytyy muistaa, e, muistaa pitää huolta siitä, että e, digitaaliset elokuvan muodot voivat saada, niitä voidaan tuottaa ja jaella, mutta myös suojella. Ja tähän, tämän vuoksi meidän pitää puhua tekijänoikeuksista ja täytyy erityisesti miettiä siitä, miten me voimme nyt siirtyä tässä, tästä aikaisemmasta, vanhanaikaisesta elokuvan muodosta tähän uuteen digitaaliseen muotoon ja myös taata eurooppalaisen kulttuurin monimuotoisuus. Ja tämä on hyvin tärkeä kysymys koko elokuva-alan kannalta, koska näyttäisi olevan huomattavan, huomattavan suuri ilmiö, huomattavan huolestuttava ilmiö se, että jatkuvasti vain elokuvateattereiden määrä vähenee Euroopan unionissa. Ja me otamme tämän mukaan neuvostoon, neuvoston esityslistalle ja keskusteluun keskustelemme varmasti tästä pitkään odotetusta komission tiedonannosta näistä elokuvakysymyksistä. Ja sitten Barcelonassa me järjestämme nämä seminaarit digitaalisesta elokuva-alasta 5. ja 6. päivä maaliskuuta ja sinne voivat Euroopan elokuva-alan edustajat saapua keskustelemaan, voidaksi ja keskustelemaan nimenomaan tästä siirtymäkaudesta. Hyvät naiset ja herrat, tässä olivat nämä kaikki kolme tärkeintä asiakokonaisuutta puheenjohtajakautemme aikana ja me myös nämä uudet aloitteemme. Mutta minä haluaisin tähän loppuun nyt vielä ottaa esille kaksi tärkeää kysymystä, jotka syntyivät heti silloin, kuin Euroopan unioni ylipäätään luotiin, ja meidän täytyy näitä asioita viedä eteenpäin. Erityisesti ensiksi mainitsisin syrjinnän torjumisen. Naiset, vähemmistöt ja myös monet muut valtioissamme sijaitsevat erilaiset yhteisöt tarvitsevat meiltä tukea voidakseen päästä nauttimaan kulttuurista ja edistääkseen omaa kulttuuriansa myös. Ja kun puhun tästä pääsystä kulttuuriin, niin se tarkoittaa sitä, että he voivat myös nauttia kulttuuripalveluista ja kulttuurituotteista, mutta myös voivat osallistua niiden luomiseen ja niiden valmistamiseen, niiden, niiden edistämiseen. Ja näin minä haluaisin huomauttaa, että me tarvitsemme tähän julkisen vallan tukea koko tähän työhön. Ja haluaisin myös painottaa sitä, miten meidän täytyy valvoa jatkuvasti kulttuurin monimuotoisuutta koko, ala, koko maanosassamme ja myös puolustaa kaikkia, paik- kaikkia kansallisia kieliä, kieliä ja paikallisia kieliä. Ja näin jokainen, jokaisen eurooppalaisen kansalaisen täytyisi pystyä puhumaan Euroopan unionissa Euroopan toimielimille omalla, omalla äidinkielenään. Näin me voimme parantaa ja me voimme solmia nämä siteet juurillemme ja elää e, e, vahvoina yhdessä tuntien sen, mistä, mihin kuulumme ja mistä olemme tulleet. Paljon kiitoksia. Gracias. Kiitoksia. Rova González Sinde. Tämä on melkoinen hanke, jota te tässä esittelitte. Digitalisointi on hyvin tärkeä. Nyt täällä on jokainen pyytänyt puheenvuoroa. Toivotte, eihän kukaan pysty kirjoittamaan näin nopeasti nimiä ylös. Minä kirjoitan nopeasti. Otetaan nyt tästä Fisassa on. Okei, okay. tässähän nimet löytyy. Herr Biski. So, Frau Badia. Kiitoksia puheenjohtaja, niin minä haluaisin tietysti kiittää ministeriä tästä esityksestä. Tämä esitys oli hyvin selkeä ja minä tekisin tähän pari ajatusta, esittäisin pari ajatusta. Minun mielestäni kaikki asiat, jotka otitte esille ja jotka, joista käsitte, joita käsittelemme täällä valiokunnassa, ovat nyt päässeet tuohon Espanjan puheenjohtajakauden esityslistalle. Mutta minä haluaisin erityisesti puuttua tuohon toiseen asiakohtaan, joka koskettelee tätä kulttuuriteollisuutta ja myös luovuusteollisuutta ja tuo suhteessa tähän, tästä, tähän työllisyys- ja kasvusuunnitelmaan unionissa nykyisessä tilanteessa, kun elämme tätä talouskriisiä edelleenkin, niin jos me haluamme painottaa ja korostaa ja edistää juuri tätä luovuusteollisuutta ja kulttuuriteollisuutta, niin tässä tarvitaan hyvin paljon tehokkaampia ja paljon järkevämpiä ja kekseliämpiä keinoja viedä kulttuuria eteenpäin. Ja kaikkia, esimerkiksi vuonna 2006 tästä on tehty omat päätöksensä, mutta minun mielestäni nykyisin nämä päätökset on saatu paljon myönteisemmiksi. 2006 puhuttiin jo kulttuuriteollisuudesta ja silloin 2,6 6 prosenttia kulttuuriteollisuus edusti Euroopan bruttokansantuotteesta. Ja jos me nyt eh, vaikka vertaamme tähän sitten tuohon kemian teollisuuteen, niin se oli 2,3 prosenttia ja elintarvike 1,9 prosenttia. Joten täytyy muistaa, että kyse on sellaisesta talouden alasta, joka, joka on mahdollisuus kasvattamaan, jolla on mahdollisuus kasvattaa työllisyysmahdollisuuksia ja osallistua tähän talouden elpymiseen. Ja minä, huomaat, minä haluaisin, että ministeri kertoisi meille hivenen tarkemmin siitä, miten me voimme vahvistaa tätä hyvin merkittävää teollisuuden alaa koko kaikissa, kaikissa maissamme täällä maanosassamme ja erityisesti kotimaassani. Dankeschön, Herr Fisas. Kiitoksia, herra Fisas. presidentti. Kiitokset puheenjohtaja, kiitokset ministerille tästä selostuksesta. Varmasti tiedätte, että me minä kunnioitan teitä kovasti, emme ole kuitenkaan samasta puolueesta, mutta kunnioitan teidän työtänne kulttuurin eteen omassa maassamme. Ja puheenjohtajakin on jo sanonut, että tämä kulttuurikysymys on äärimmäisen tärkeä asia ja se luo tasa-arvoa ja se, vasta, se kantaa tätä meidän historiallista ja perinnettämme edelleen täällä meidän vanhalla mantereellamme. Ja eritoten tästä matkailusta puhuisin. Te varmasti tiedätte, että esimerkiksi meidän maassamme Espanjassa tätä matkailun, matkailu, matkailusta, matkailussa on hyvin pärjännyt jopa tässä talouskriisin aikana ja se johtuu nimenomaan siitä, että Madridissa on hyvin paljon tätä kulttuurista perintöä, eli sinne edelleenkin on saatu eh, matkalaisia ja tietysti kaikenlaiset mainoskampanjat ovat edistäneet tätä Madridin pysymistä täällä tärkeällä paikalla matkailussa ja, ja tietysti tämä, tämä kulttuuriperinnön entisöinti ja säilyttäminen on hyvin tärkeä kysymys. Ja myös tietysti työllisyyden luomisessa tämä on tärkeä asia. Ja minun mielestäni nimenomaan koko maailmalle pitäisi pystyä kertomaan kaikista siitä kulttuuriperinnöstä, jota meillä koko maanosassamme on. Ja minä haluaisin tietää, miten tällaisiin kulttuuriperintömerkkeihin ja leimoihin, miten tähän järjestelmään Euroopan tasolla lopullisesti päästään. No, siinä on hommaa. Rova Kosta. Eh, saluto naturalmente la ministra della cultura spagnola, ringraziandola per questo. Haluan kiittää Espanjan ministeriä näistä strategisista suunnitelmista, jotka tuntuvat, jotka on ajateltu hyvin selkeästi ja tehokkaasti. Te puhuitte kolmesta painopisteestä, joita voimme vain kannattaa. Ja katson, että että kulttuurivaliokunnan esityslistalla tullaan käsittelemään tuon tuostakin näitä asioita, ja monet meistä ovat jo sanoneet, että, että ne ovat eh, perustavanlaatuisia asioita kulttuurin kannalta. Ensinnäkin haluan puhua kulttuurimatkailusta ja kulttuuriperinnöstä. Mehän EU-tasolla olemme todellakin vastuussa yhdessä komission kanssa eh, ja muiden toimivaltaisten tahojen kanssa Lissabonin sopimuksen pohjalta. Tämä tuntuu olevan hyvin tärkeä asia. Se täytyy panna täytäntöön. Ja tässä yhteydessä haluan mainita suuren projektin, nimittäin Euroopan neuvoston kulttuurireitit Tämä on hyvin, tässä on hyviäkin esimerkkejä. Tämä voisi olla suuntaa antavaa myös Euroopan tason strategiassa. Tässä on kyse siitä, että saataisiin yhdistettyä matkailun tukeminen, liikkuvuuden tukeminen, taas toisaalta kulttuurin edistäminen ja tällaisen sillan rakentaminen äh, näiden, äh, näihin kohdistuviin investointeihin. Esimerkiksi Euroopan sosiaalirahasto on osana tätä työtä ja me voimme yhdistää kaikki toimivalta-alat, myös uudet. Kulttuuriteollisuuden tukeminen on mahdollista, jos me liikumme tähän innovatiiviseen suuntaan. Katson myös, että Euro- nämä Euroopan kulttuurireitit ansaitsevat oman ohjelmansa itselleen. Tätä oikeastaan esittäisin, että, EU e pitäisi myös aktivoitua tällä alalla, eikä pelkästään Euroopan neuvosto. Ja sitten digitalisointi, kulttuurituotteiden digitalisoinnista. Ajattelen, että tämä on hyvin tärkeää tässä yhteydessä eräissä maissa, myös Italiassa, on poikkeussäännöksiä, vuoden mittaisia sellaisia, joissa hallitukset sitten voivat investoida digitalisointia näihin elokuvateattereihin. Tällä haavaa puhutaan rajallisesta poikkeussäädöksestä ajallisesti katsottuna ja pitäisikin ehkä pohtia sitä, miten tämä voitaisiin ottaa strategisella tasolla käyttöön, koska tällä voidaan myös suojata kulttuuriperintöä, eurooppalainen jakelujärjestelmä, ja tuotantojärjestelmä elokuvasektorilla saa tukea tämän, tämän myötä ja me voisimme päästä yhteen tavoitteisiin, josta te puhuittekin. Kiitos. Ja vielä yksi tällä kierroksella, kollega Papa Nikolau. Καλή επιτυχία κυρία Υπουργέ. Ευχαριστούμε πράγματι για την παρουσίαση. Το προ... Toivotan teille kaikkea hyvää. Kiitän myös teidän esityksestänne. Tämä ohjelma on todella kunnianhimoinen. Toivottavasti tuloksiin päästään. Minulla on kysymys, joka koskee sellaista asiaa, jota en ehkä kovin hyvin tunne, mutta siitä, siitä huolimatta on sitä puhua. Budjetti hyväksyttiin parlamentissa ja siinä, siinä otettiin mukaan yksi säädös, joilla on tarkoitus luoda pilottiohjelmia, pilottihankkeita. Tämä koskee myös meidän valiokuntaamme. On tarkoitus lyödä, luoda verkkoja sille, että saataisiin löydettyä varastetut taideteokset – ja tässä pitäisi päästä tiedonvaihtoon jäsenvaltioiden kesken, ja tässä pitäisi myös kaavailla toimenpiteitä, jotta taideteokset saataisiin jälleen löydettyä. Tämä on hyvin nykyaikainen tämän päivän ilmiö, että meidän yhteiskunnassa, tämä piinaa meidän yhteiskuntaamme, nimittäin nämä varastetut taideteokset. Kysynkin, oletteko, kannatatteko tällaista ehdotuksesta, onko teillä aikomusta jatkaa tätä toimintaa? Kiitoksia, rouva ministeri. Siinäpäs kysy- kysymyksiä vastattavaksi. Olkaa hyvä. Bien, eh, muchas gracias. Niin, kiitoksia teille kaikille, hyvät naiset ja herrat. Kiitokset Rova Varia, herra Ko, Ro, Rova Kosta ja Fischer ja Papa Nikolau. Kiitokset teille No niin, nyt tosiaan sitten tästä kulttuuriteollisuudesta sanoisin, että jos me nyt vertailemme näitä lukuja toinen toisiinsa, niin e- niitä on hankala kyllä vertailla, mutta se tietysti, niistä se tietysti näkyy, että Euroopan unionilla on mahdollisuus esiintyä kulttuurisena johtajana ja myös luoda uusia työpaikkoja ja yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta tämän kulttuurin avulla, kun ajattelemme juuri bruttokansantuotteesta laskettua laskettuja lukuja. Ja kuten Rouva Varia sanoikin, niin nämä luvut ovat aivan oikeat ja ja tämä kulttuuri vie Espanjassakin bruttokansantuotteesta suuren osan, ja se tietysti luo meidän omaa identiteettiämme ja kasvattaa ja tukee myös monimuotoisuutta. Ja näin ollen tietysti tämä on yksi tärkeimmistä tekijöistä kulttuurisessa talous, talouselämän muutoksessa. Ja minun mielestäni on hyvin merkittävää nyt tämä meidän puheenjohtajakautemme aikana onnistua korostamaan kulttuurin roolia ja myös tutkia hyvin tarkasti näitä kysymyksiä esimerkiksi ensi viikon aikana Saragosassa sitä, miten alueellinen ja paikallinen talous vaikuttaa ja miten miten paikalliseen ja alueelliseen kulttuuriin voidaan vaikuttaa tämän kulttuuriperintöleiman kautta. Ja tähän Rova Kostekin puuttui. Eli miten Euroopan unionissa voidaan luoda tämä matkailun ja kulttuurivälinen linkki entistä vahvemmaksi ja myös sitten edistää ja viedä meidän yhteisiä arvojamme eteenpäin. Totta kai tämä kaikki on hyvin merkittävää. Kuten herra Fischer sanoikin, niin meillä Espanjassa on hyvin selkeää jo se, miten tämä järjestelmä mahdollisesti voisi toimia. Ja mehän tiedämme, että se on toiminut aika hyvin jo meidän pääkaupunkimme alueella, mutta siellä on pystytty myös kielellistä monimuotoisuutta, joka tietysti on yksi lisäarvo tekijäkulttuurikysymyksissä ylläpitämään ja myös alueellista monimuotoisuutta ylläpitämään. Mm. Sitten tästä kulttuuriperinnöstä. Espanjassahan on tätä kulttuuriperintöä paljon kiinni ja me valvomme sitä kovasti, innokkaasti ja meillä on olemassa näitä Unescon omia leimoja, kulttuuriperintöleimoja ja meillä myös kansallisella tasolla näitä leimoja on hyvin paljon ja me haluamme entistä enemmän tällaisia aloitteita saada aikaiseksi, joiden, pohja, joiden kautta voidaan suojella kulttuuriperintöämme, mutta samalla linkittää tämä kulttuuriteollisuus juuri tuohon, tuohon innovaatioon ja myös käyttää näitä uusia keksintöjä myös vanhan kulttuurin säilyttämisessä entistä paremmin. Ja Kaseresissa, kuten, Kaseresissa, kuten sanoin, järjestetään kokous, jossa nimenomaan keskustellaan näistä tärkeistä asioista. Eli asia ei ole kadonnut mihinkään meidän kulttuuriselta esityslistalta, eikä myöskään puheenjohtajakauden ajalta. Ja sitten tuosta digitalisoinnista ja elokuvateattereiden digitalisoinnista minä olen samaa mieltä Rouva Kostan kanssa siitä, että tietysti tässä saadaan uusia mahdollisuuksia viedä eteenpäin eurooppalaista elokuvateollisuutta. Monta kertaa meidän valtioissamme ja kaupungeissamme erityisesti on olemassa jo tällainen mahdollisuus esitte, esittää näitä, näitä elokuvia. Ja sitten, mutta vielä tällainen teknologian siirtymäaika meitä, meitä vaivaa. Joissain kaupungeissa on jo, ja joissain maissa on jo helpommin ja nopeammin viety tämä digitaalinen muutos eteenpäin kuin joissain toisissa, mutta meidän täytyy keskustella näistä asioista hyvinkin vakavasti koko Euroopan tasolla ja sitten päästä sellaisiin lopputuloksiin, jotka voivat auttaa kaikkia samalla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa etenemään ja että me emme sanota askelia taaksepäin. Ja me haluamme luoda juuri tällaisen elokuvaverkoston, josta jo puhuin. Ja näin sitten koitamme muistaa, että nämä pienemmät pienemmät elokuvateatterit eivät voituisi katoamaan eurooppalaisista pienemmistä kaupungeista erityisesti, että tämä voisi olla niin kuin laajalti jaossa koko elokuvakulttuuri ja laaje saisi sitten mahdollisimman laajan yleisön katsojaksensa. On hyvin tärkeää juuri tästä perinnöstä, kulttuuriperinnöstä puhua siitä. Siihen hänen herra Papa Nikolao puuttui ja sitten myös näistä taideesineistä, jotka mahdollisesti on ryöstetty tai on, ovat sitten tuhoutuneet osittain ja jotka voivat sitten ajautua niin kuin lain, ulkopu, lain ulkopuolella toimivien käsiin. Ja meidän täytyy yrittää rajat yli luoda tällaisia järjestelmiä näiden suojelemiseksi. Ja tässä erityisesti sisäministerineuvostolla on tärkeä roolinsa. Ja näin yhteistyön kautta voimme viedä nimenomaan eteenpäin tätäkin viestiä ja myös sitten yhtenäistää tätä järjestelmää tuomioistuin puolella, jotta nämä tuo, taideesineet voitaisiin saada takaisin ja niistä tuomita oikein. No niin, uskoisin, että kaikki kysymykset tulivat vastatuiksi. Kiitoksia. Um, Kiitoksia, herra varapuheenjohtaja Viski rouva ministeri. Minusta on oikein hyvä, että te puhutte kulttuuriteollisuudesta yhtenä prioriteettina. Olen erityisen iloinen siitä, että elokuva on tässä keskeisellä, sillä elokuva on monissa Euroopan maissa huolestuttavassa tilanteessa, ainakin minun maassani. Ja elokuva on osa kulttuuria. Elokuva kuuluu kunnalliseen kulttuuriin, kaupunkikulttuuriin – pienissä kaupungeissa enää sitä ei enää juurikään ole, tai pienissä kunnissa. Siksi uskon, että meillä olisi nyt mahdollisuus käyttää tätä elokuvia digitalisointia ja sitten voitaisiin yhdistää ylipäätään elokuvateollisuuden kehittämiseen. Minusta on hyvä, että Euroopan elokuvaa kehitetään. Ei se tarkoita sitä, että muita laiminlyötäisiin. Meillä on hyviä kokemuksia siitä, että esimerkiksi Itä-Euroopan festivaaleilla on tehty huomia äh, hienoja löytöjä, Itä-Saksassa siis. Meillä on Itä-Euroopan filmifestivaalit Itä-Saksassa, tässä on tehty hyviä löytöjä. Ja jos tämä aloitettaisiin, niin ehkäpä tämä voisi, voisi yhdistää eurooppalaiseen elokuvaan, ehkä espanjalaisiinkin elokuviin. Niin, että voitaisiin saada enemmän tukea näille, jotta elokuvat, elokuvia myös nähdään, voidaan nähdä paremmin No lopuksi haluan että tässä sanoa vielä sen, että minusta lahjakkuuksia on tällä alalla, mutta meidän pitää tukea niitä voimakkaammin. En ymmärrä, minkä takia tähän päivään mennessä ei ole luotu eurooppalaista elokuvakoulutusta – jossa sitten parhaat, parhaat kyvyt eri maista voitaisiin koottaa yhteen elokuvia tekemään ja oppimaan elokuvan tekemistä. Nyt jos suuret ohjaajat voisivat tätä tukea, niin tämä voisi olla aika helvellinen idea. Ymmärrän kyllä, että siinä on tietenkin vaihtoa löytyy paljon, mutta vähän enemmän vaihtoa tällä, tässä kaivattaisiin. Kaivattaisiin myös rohkeutta saada eurooppalaisia elokuvia, kaupunkeja, elokuva koulutuskaupunkeja rakennettua joka olisi koko AV-kulttuurin kannalta Euroopassa hyvä juttu. Kiitoksia. Robert Ryppel, varapuheenjohtaja. Kiitoksia. Olen iloinen, että otitte tämän digitalisoitavan elokuvan yhdeksi painopisteasiaksi. Täällähän äh, äh, torstaina aiheesta konferenssikin, siinä äh, eurooppalaiset elokuvan alan toimijat mm, mukana. Toi, torstaina yhdeksältä varmaan kenties joitakuita teitäkin kiinnostaa. Sitten puhun tästä Euroopanasta. Olen todella iloinen, että te olette tähän tarttuneet, tarttunut tomerasti energisesti. Tämä Euroopan projekti Euroopan unionilla se on ollut jo pitkään ja tulee olla, jatkossakin olla ja puhuttu sen rahoituksestakin ja siitä, ja uskoisin, että kun seuraavissa, seuraavissa rahoitusnäkymissä ja Lissabonin sopimuksen voimantulon siivittäminä voisi johtaa siihen, että Lissabonin strategian osa rahasta, osa sen rahasta kanavoitaisiin tähän Euroopan projektiin, koska se on selkeästi ollut tiivinä osana tätä eurooppalaista nykyaikaistamisnuorisointistrategia. Sitten kiinnostaisin, millä tavalla saataisiin oikea tasapaino ensinnäkin internetin saatavuuden ja sitten toisaalta myöskin sitten tekijän oikeuksien välillä. Meillä on tästäkin ilmo, ilmoitettu pitää, pidettävän kokous. Nyt haluaisin kuitenkin tietää, että missä, mitä tästä nyt ajattelette. Kiitos, herra Boris. Szanowna Pani Minister, chciałem ogromnie podziękować za przedstawione informacje e, i także dołączyć się do... Kiitoksia saamistamme tiedoista. Minä myös e, kiitän siitä, mikä rooli nyt e, elokuulle on tulemassa digitalisoinnin myötä, mutta jakelu elokuvien Euroopassa luotujen elokuvien jakelu mahdollistaa myös sen, että voitaisiin tukea Euroopan kansalaisuutta elokuvan välityksellä. Minun kysymykseni onkin, milloin milloin ministerineuvostossa te aiotte laatia kalenterin tälle digitalisoinnille, koska eri maissa – tämän, tämä edistymiskehitystaso vaihtelee ja myös on kysymys myös julkisesta, yksityistä, kunnallista ja alueellista tasolta. Onko teillä jonkinlaista ohjelmaa, jolla pyritään laajentamaan digitalisoinnin saatavuutta elokuvasektorilla olemalla yhteistyöllä kulttuuriministerien kesken? Entäpä sitten rahoitus elokuvalle? Se usein liittyy Euroopan, että me tiedämme, että Ranskassa ja Espanjassa tuetaan nuoria elokuvan tekijöitä. Kats, aiotteko te toimia myös tähän suuntaan nuorten elokuvatekijöiden, nuorten luovien voimien tukemiseksi? Sitten Vamangieux. Oui, merci, Madame la Présidente. Kiitokset puheenjohtaja, hyvä ministeri. Niin, kiitoksia tästä etusijalistanne selostuksesta, erityisesti näistä painopistealueista, jotka asoitatte, asetatte nimenomaan kunnallisia alueellistasolle ja syrjintäpuoleen, samoin kuin kulttuuriseen monimuotoisuuteen ja kielelliseen monimuotoisuuteen myös. Ja erityisesti haluaisin puhua siitä, että tässä nyt on kyse nimenomaan oikeudesta kulttuuriin ja kahden tyyppisestä oikeudesta, erityisesti kulttuuri on, elää tällaista innovaatio, tällaisella innovaation alueella ja minä haluaisin nyt puhua nimenomaan näistä oikeuksista, eli siitä, että pääsee kulttuurin piiriin ja sitten myös pääsee luomaan tätä kulttuuria. Tämä on tämä kaksijakoinen lähestymistapa kulttuuriin, ja te olette asettaneet sen juuri tämän, tähän hankkeen keski, keskiöön. Ja tästä Europeana hankkeesta haluaisin saada lisätietoja, ja vielä sitten puutuisin muutamaan muuhun elementtiin. Minun mielestäni kulttuuriala on myös aivan erityisen kiinnostava ala uusien yritysmuotojen näkökulmasta ja erityisesti ajattelisin näitä tällaisia kiinnostavia taidealan yhteisöjä ja osuuskuntia ja sen sellaisia, joita voidaan ta- ja kulttuurialalla luoda ja tämä on ikään kuin tällaista yhteiskunnallista taloutta ja sosiaalista taloutta, jota olemme voineet luoda ja näin voimme nimenomaan korostaa tätä asiaa e- erityisesti aluekehityksen näkökulmasta. Kiitoksia. Merci, Madame Berger. Kiitoksia. Rouva ministeri, olkaa hyvä. Bien, eh, muchas gracias. Kiitoksia näistä huomioistanne, hyvät naiset ja herrat. Meidän mielestämme on hyvin tärkeää juuri tämä esille ottamanne Euroopan hanke samoin kuin digitalisoinnin oikeudet ja sitten erityisesti juuri nämä erinäiset kulttuuriin liittyvät horisontaaliset asiakokonaisuudet. Ja juuri tuossa Sapatero viime viikolla esitteli omia ajatuksiaan ja korosti varsinkin sitä totuutta, mitä, että kulttuuri luo nimenomaan entistä enemmän kasvua taloudessamme ja erityisesti tämä tietoyhteiskuntapuoli siinä. Ja hän sanoi myös se, että jos me etenemme tähän digitaalisen talouden ja kasvun e- puoleen, niin me voimme tätä tekijänoikeuksia myös tukea ja sitten luoda uutta tuottavuutta ja saada tuloksia hyvinkin lyhyellä aikavälillä. Näin hän sanoi puheenvuorossaan viime viikolla, joten siis kulttuuri on kaikkien huulilla ja hyvin tärkeä asia kokonaisuus sekä meidän eurooppalaisena kantanamme verrattuna sitten näihin suuriin muihin hankkeisiin, kuten Google Books, Google-kirjahaku ja sitten myös, eh, tämä on ikään kuin vastaus, tämä Euroopan hanke siihen, eh, eräänlainen vastine. Ja sitten myös tuo digitalisointi ja koko aikataulu, koska jokaisessa valtiossahan tätä hoidetaan aivan omalla tavallaan, kansallisella tavalla, tavalla eh, kansallisen lainsäädännön mukaisesti oman hallinnollisen toimikyvyn kyvyn mukaan. Ja nämä asiat ovat hyvin monimutkaisia, mutta joka tapauksessa kuten kuulimme juuri äsken täällä sanottavan, luovat meille uusia mahdollisuuksia ja ne ovat ikään kuin tällaisia uusia yrittäjyyden pesiä ja uusia luovuuden itämiskeskuksia ja näin ollen meidän täytyy käydä asiaa läpi hyvinkin syvällisesti ja kaikki nämä kulttuuriministeriöt, jotka ovat saaneet osallistua Espanjan hallituksen ähm, työhön vuosien aikana, joiden kanssa olen saanut käydä keskustelua, niin me olemme todellakin keskustelleet syvällisesti näistä kysymyksistä ja olemme halunneet päästä, löytää sellaisen ratkaisun, joka olisi mahdollisimman sopiva sovelias tähän muutokseen, joka meitä on nyt kulttuurialallakin kohdannut ja myös talousalalla kohdannut. Ja monta kertaa näitä uusia muutoksia ei ole osattu kohdata aivan oikealla tavalla. Nyt tätä pohdintaa on tietysti harjoitettu ja se on tietysti hyvä ja sen pitää sitten vain jonkinlaisiin selkeisiin ehdotuksiin saada, saada kiteytettyä ja sitten luoda tällaisia yhteisiä eurooppalaisia lähtökohtia, joiden pohjalta lähteä työtä viemään eteenpäin tietynlaisten arviointikriteerien pohjalta. Me teemme työtä jo tosiaan myös komission kanssa ja jäsenvaltioiden kanssa ja yritämme löytää tällaisen eräänlaisen muodon, tällaisen mallin, erinäisten oikeuksien edistämiseksi koko maan osassamme ja myös nimenomaan luovuusteollisuuden ja kulttuuriteollisuuden kehittämiselle ja miten niitä sitten voitaisiin luoda yrityksiksi ja miten niitä voitaisiin viedä eteenpäin ja ulospäin myös tästä meidän omasta maanosastamme. Ja mahdollisesti vielä voisin puhua siitä, että loitaisiin tällainen, tällainen väliaikainen ähm, viisasten kerho, keskustelukerho, jossa sitten käsiteltäisiin näitä hyvin monimutkaisia asioita, jo, jotka vaikuttavat hyvinkin erilaisiin kulttuurialoihin, ja sitten niissä pohdittaisiin, minkälaisia laitoksia ja instituutioita me tarvitsemme, ja ne voisivat tehdä, antaa meille tällaisen johdonmukaisen kattavan näkemyksen koko kulttuurialasta, myös tämän perin, kulttuuriperinnön säilyttämisestä samoin kuin uuden kulttuuriperinnön tuottamisesta samanaikaisesti, koska on hyvin tärkeää, että me hoidamme tätä molempaa puolta, tätä mole, näitä molempia puolia. Ja minun mielestäni tässä nyt tässä tulevaisuudessa kulttuuri on meidän ulkosuhteissamme myös tärkeä ikään kuin eurooppalaisena, koska se on meidän identiteettimme yksi tärkeimmistä rakennuspilareista ja rakennuspalikoista, ja se varmasti muokkaa meitä myöhemmin tulevaisuudessa suhteissamme myös ulkosuhteisiin, tosin muistaen jatkuvasti tämän moniarvoisuuden sen pidämme aina mielessämme. Tässä muuttuvassa maailmassa ja myös lisäksi teknologiaa meitä auttaa, mutta myös saattaa viedä, mennä meidän edellemme ennen kuin me olemme pystyneet luomaan sille sääntöjä ja lainsäädännöllistä kehystä. Ja nyt juuri me olemmekin miettimässä juuri tätä, näitä ratkaisuja juuri tuossa mainitsemassani niin viisasten asiantuntijoiden kerhossa, työryhmässä, ja siellä pohditaan tosiaankin kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja, mitkä nyt sitten olisivat hedelmällisimpiä ja parhaimpia itse kussakin jäsenvaltiossa ongelmiin ratkaista, ratkaista, ratkaistaksemme näitä ongelmia, jotta voimme luoda kulttuuria moniarvoisesti eri tavalla ja myös uudella tavalla kaikissa jäsenvaltioissa kunnioittaen kaikkia perinteitä. Eurooppalainen puitepäätös tietysti on tällainen kattava yleinen väline, jonka kautta sitten voimme toimia kansallisella tasolla yhdessä johdonmukaisesti. No hyvä. Robena Satu. Merci, euh, la présidente. Kiitokset puheenjohtaja, kiitokset ministerille tästä selostuksesta. Tämä oli hyvin kiinnostava esitys. Haluaisin palata juuri näihin elokuva, elokuvien digitalisointiin. On suuri pelko siitä, että pienet salit sitten katoavat, koska ja vaikka pienet salit ovat esittäneet juuri erityiselokuvia ja erilaisia elokuvia muualtakin, muistakin maista kuin pelkästään suurista valtioista. Ja näin, jos minä nyt mietin sitten näitä elokuvien digitalisointeja, Eurooppa sineman koko kokoelma, asiakirjoista, niin siellä puhutaan juuri siitä, miten huimat kustannukset ovat näille pienille saloille, saleille sälytetty juuri tästä digitalisoinnista ja onko mahdollisesti ajateltu jonkinlaisia varoja, jotakinlaista rahoitaloudellista tukea näille, näille pienille salo, saleille, kun ne joutuvat nyt investoimaan, sijoittamaan huimasti rahaa näihin digitaalisiin saleihin. Ja sitten minkälainen valinta voita, minkälaisia valintoja nyt sitten tehdään, kun otetaan tämä digitalisointi käyttöön. Niitähän on monenlaisia eri vaihtoehtoja, ei ainoastaan yhtä vaihtoehtoa hoitaa tätä digitalisointia. Eli miten nyt voidaan sitten toimia, miten voidaan tämä standardi sitten valita, jotta sitten mitään suuria rahoitusmääriä ei syydetä johonkin uuteen malliin, joka sitten pikapuoliin tuleekin vanhentuneeksi. E, et mistä, miten voidaan yhtenäistää tätä kenttää? Si. Mrs. Hannibal. Kiitoksia, Rova Hannibal. Thank you, Chair, and uh, welcome, Minister, to the... Äh, <clears throat> tervetuloa valiokuntaan, ministeri. Äh, vähän äh, jatkokysymyksiä kulttuuriteollisuudesta, kulttuurielinkeinosta. Minä olen lontoina, lontoolainen. Meillähän on valtava kulttuuri elinkeino. Se on erittäin merkittävä taloudellinen ö, tekijä niin ikään. Ö, oli kiinnostavaa kuulla, kun mainitsitte tästä viisasten kerhosta, jossa pohdittaisiin näitä tämän päivän ajankohtaisia kysymyksiä. Te puhutte myöskin ö, tässä kulttuurityöntekijöiden oikeuksista ja oikeuksien kunnioittamisesta ja haluaisitte sen sitten harmonisoida sen ja samoin myöskin kulttuurin saatavuuden. Miten te ajattelitte sitten tässä edetä kulttuurityöntekijän oikeuksien turvaamisessa? Koko sar- äh, alahan on hyvin hajanainen, fragmentoitunut, kuuluvat monen monen tuisiin ammattiliittoihinkin. Ihan oikeassa olette, kun asian nostatte pöydälle. Mutta miten te yksityiskohtaisemmin näette Espanjan tässä etenevän?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 και με τον πολιτισμό. Βέβαια η έννοια πολιτισμός είναι ένας τεράστιος, έχει ένα τεράστιο εύρος, είναι μια πολύ... Koskettivat meidän valiokuntaamme. Kiitoksia siitä, että selostitte meille näitä etuisia kysymyksiä. Ja tämä kulttuuri on hyvin merkittävällä paikalla koko, koko maanosassamme ja tietysti ollut kautta historian juuri näin, ja se on meidän koko sivilisaatiomme keskiössä. Minä halusinkin nyt esittää teille kysymyksen siitä, aiotteko oman puheenjohtajakautenne aikana jollain tavalla osallistua arkeologisten paikkojen, eli antiikin aikaisten paikkojen suojeluun. Tiedän, että mistä puhun, ja minä haluaisin erityisesti kiittää teitä siitä, miten innokkaasti suhtaudutte tähän Euroopan hankkeeseen. Sehän on hyvin, hyvinkin merkittävä meidän valiokuntamme kannalta. Tämä tästä siis teitä kiitän ja innostan teitä tässä työssänne. Ja sitten juuri nämä antiikin paikat, siihen toivoisin vastausta, samoin kuin sitten nämä, tämä eurooppalaisen television rooli tehtävä tulevaisuudessa siellähän jatkuvasti eurooppalaisissa televisiokanavoilla niillä edistetään alvarinsa pelkästään yhdysvaltalaisia ohjelmia ja sarjoja, jotka ovat aivan surkeita suorastaan ja halvalla tehtyjä. Miten me voimme torjua tätä tulvaa? Sie haben vorhin in ein... Aikaisemmin yhdessä vastauksessanne puhuitte ulkosuhteista. Teidän puheenjohtajakauden aikana eh, rakennetaan eh, unionin diplomaattista, eh, diplomaattista ulkosuhdepalvelua. Yksi asia on, että tämä palvelu ei ole pelkästään diplomatiaa sanan yleisessä merkityksessä ja taloussuhteista erityisesti, vaan että sen pitää, tätä palvelua käytettäisiin myös Euroopan kulttuurien levittämiseen. Olisitteko te samaa mieltä siitä, että erityisesti Espanja yhdessä muiden hallitusten kanssa voisi auttaa meitä siinä, että tämä saa myös ymmärtämystä osakseen komissiossa ja myös Rova Ashtonin taholla. Tämä on hyvin tärkeä asia meille kaikille, että se on meidän suuri aarteemme ja meidän pitäisi saada eurooppalaisia kuvia ulos ympäri maailmaa. Amerikkalaiset kyllä roudaavat omia kuviaan tänne, mutta meidän pitäisi saada omia kuviamme maailmalle. Siksi olisin kovin kiitollinen teille, jos voisitte auttaa meitä tässä asiassa teidän puheenjohtajakaudellanne, niin koska tuona aikana, jos tämä aloite on ajankohtainen. Tässä nyt kysymyskierros on käyty loppuun. Vielä kerran, rouva ministeri, äh, vastaukset kysymyksiin ja sitten olemmekin jo loppusuoralla. Kiitos. Olkaa hyvä. Eh, muchas gracias. Kiitokset. Hyvä puheenjohtaja, minun täytyy sanoa, että tämä Viimeinen puheenvuoronne oli juuri aivan loistava loppupuheenvuoro. Euroopan kulttuurihan on meidän aarteemme ja se on kaikkien meidän yhteinen muistomme ja perintömme ja se on tietysti kaikista paras tapa nähdä tämä asia ja sitä me voimme viedä myös muua, muuhun maailmaan muidenkin nautittavaksi. Olen täysin samaa mieltä siitä, että mahdollisuuksien rajoissa meidän tulee tehdä yhteistyötä Rova Ashtonin kanssa, jotta ulkopolitiikassa myös olisi oma lovensa kulttuurille. Ja hän toki on kovasti innokas varmasti tekemään tätä työtä. Ja kuten yhdysvaltalaiset ystävämme aina ovat osanneet omaa kulttuurinsa suojella hyvin ja viedä eteenpäin hyvinkin, hyvinkin ähm, voimakkaalla tavalla, juuri kuten täällä jäsenet viittasivatkin. Monta kertaa me ikään kuin näemme pelkästään yhdysvaltalaisia elokuvia täällä paljon enemmän kuin välttämättä haluaisimmekaan, ei, emmekä välttämättä ollenkaan juuri lainkaan omia tuotoksiamme. Ja, ja varsinkin juuri tämä näiden pienten salien katoaminen ja niiden digitalisoiminen hermostuttaa meitä kovasti ja erityisesti täytyy kiinnittää huomiota niihin ja, ja tähän elokuvaa, elokuvatuotantoon sekä täällä meidän maanosassamme, mutta myös kaikissa muissa valtioissa, jotka eivät tule tuolta maailmanmarkkinoilla muutenkin jylläävältä suunnalta. Ja näin sitten voimme jakaa elokuvia myös Lähi-idästä tai sitten Aasiasta tai myös muista valtioista Euroopan kansalaisten nähtäväksi. Uskon, että tosiaankin kyse on meidän omasta aarteestamme ja sekä meillä Espanjassa että muualla erityisesti Rova Valjaiden Delin suuntaan sanoisin, että minä olen äh, klassisen kirjallisuuden asiantuntija. Minä olen käynyt, saanut klassisen asia- kirjallisuuden maisteritutkinnon käynyt lä- käydä läpi ja tämä Antiikki maailma on hyvin merkittävä minunkin mielestäni ja se on lähellä minun sydäntäni ja myös meillä Espanjassa on näitä, näitä paikkoja olemassa ja me haluamme uuden teknologian kautta löytää keinoja suojata tätä vanhaa kulttuuriperinnöt perintöä myös. Ja me myös Kartagenassaan järjestämme puheenjohtajakautemme aikana seminaarin, jossa puhutaan myös tästä merenalaisesta antiiki, antiikin arkeologiasta, koska Espanjassa se on hyvin merkittävä ja keskeinen asia juuri paraikaa. Ja myös kaikkien eurooppalaisten muidenkin pitäisi saada tietää tästä. Meillähän kaikilla on olemassa taustalla jonkinlainen menneisyys ja osa siitä menneisyydestä on veden alla meressä ja nykyinen nykyisi sitten on keinoja löytää ja tutkia näitä merenalaisia arteita. Ja näin me voimme sitten löytää ratkaisuja juuri niihin ongelmiin, jotka otitte esille sieltä salin keskeltä. Ja sitten Europeanasta, tästä kirjastohankkeesta. Sehän on hyvin keskeinen asia, se, huol- se on hyvinkin lähellä ministeriöiden sydäntä. Se on ollut meidän kokouksessamme viime, koko- viime Brysselin kokouksessa keski- keskeisellä paikalla esityslistalla. Ja sitten työntekijöiden oikeudet, siihen rouva Hannibal viittasi ja varsinkin puuttuisi näihin eri oikeuksiin ja erinäisiin velvollisuuksiin ja miten sitten nämä oikeudet saadaan toimimaan keskenään oikealla tavalla ja miten, minkälaisia ohjelmia on olemassa ja te, tekijänoikeuksien vahvistamiseksi eri valtioissa. Ja lisäksi sitten nämä erilaiset tuomioistuinpäätökset. Minun mielestäni juuri tähän asiavyyhtiin on pureuduttava ja tehtävä sen kohda, sen eteen työtä. Tiedämme kyllä, että yhdistynyt kuningaskunta on juuri eh, tässä asiassa askelia edellä ja haluankin sitten varmasti puhua teidän ministerinne kanssa tästä asiasta eh, myöhemmin. Tässä yhteydessä tulee huomauttaa, että se mitä kuulimme puhuttavan taiteilijoiden liikkuvuudesta ja taiteilijoiden koulutuksesta. Se on hyvin keskeinen kysymys myös. Ja minä sanoisin tähän lopuksi vielä pari sanaa siitä, että minun ei tarvitse nähdä tätä digitalisointia pelkästään ainoana asiana kulttuurikysymyksissä, vaan kyllähän meillä on paljon muutakin tekemistä, myös musiikki ja sitten kansan taide ja samoin kuin sitten tämä maalaustaide ja sirkustaide ja kaikki mahdollinen muu ja myös veistostaide ja sen sellainen. Kaikki nämä muut taideteen alat vaativat meidän huomiotamme ja tukeamme ja, ja juuri asian vakavuus digitalisoinnin vakavuus ja myös internetverkon käyttöönotto on tietysti merkittävä asia, mutta emme saa unohtaa täällä, tällä tasolla myöskään näitä muita kulttuurin ja taiteen tekemisen aloja, jotka luovat tätä suurta rikkautta meidän maan osaamme. Ja meidän tosiaan täytyy juuri tästä aarteestamme, yhteisestä aarteestamme pystyä kaikki naut, no, kaikkia nauttimaan. Uskoisin, että nyt vastasin jo kaikkiin näihin kysymyksiin. Perusajatus kylläkin on se, mikä varmasti teitä kaikkia täällä kaikki, kaikkien, kaikkien keskustelun herättää, on juuri se, miten me pääsemme kulttuurin piiriin ja sitten voimme myös osallistua tähän kulttuuriseen, kulttuurin luomiseen. Tähän, tämähän verkon internetin kautta on helpottunut huomattavasti. Espanjassakin me olemme nyt käymässä läpi tällaista uutta hallituksen mallia tätä luovuutta edistää internetin kautta, internetin kautta ja uskon, että tämän tyyppisiä oikeuksien käyttömahdollisuuksia ja hankkeita on käynnissä myös muissa unionivaltioissa ja täytyy sitten näitä käytänteitä varmasti vaihtaa ja joka tapauksessa täytyy sitten tuottaa saada aikaan se, että kulttuurin käyttäminen ja kulttuurin luominen olisi jokaisen eurooppalaisen kansalaisen jokapäiväistä elämää. Ja näin siis jokainen pääsisi siihen käsiksi. Se on meidän näkemyksemme ja meidän perintömme nimenomaan kumpuaa tuosta, meidän nykypäivämme nimenomaan kumpuaa tuosta, tuosta kulttuurisesta perinnöstä edelleenkin. Ja näin ollen tämä asia tulee keskustelussa, jos toisessakin usein esiin. Ja minä haluaisin vielä sanoa tietysti tähän lopuksi, että teidän työnne on hyvin tärkeää ja minä olin iloinen siitä, että sain osallistua tähän kokoukseen ja varmasti voimme jatkaa tätä vuoropuhelua yhdessä entisestä, entistä tehokkaammin myöhemminkin. Ja nyt kiittäisin puheenjohtaja. Gracias, Mrs. Minister. Kiitoksia, rouva ministeri. Suuret kiitokset näistä monista vastauksista, joita annoitte minä. olen pahoillani, usein kollegat esittävät kysymyksiä. Sitten palataan Äh, palataan näissä kysymyksissä aina teidän edellisiin vastauksiin. Ehkäpä seuraavaan kerran voidaan vähän strukturoida paremmin tämä, että puhutaan ensimmäisessä osassa tästä asiasta, seuraavassa vaiheessa sitten toisesta asiasta, koska on aina vaikeaa toistaa aina sama asia usean kertaa, mutta näin on marjat. Kollegat ovat tällaisia, eihän niitä voi paljon sillä muuttaa. Kaikilla kollegoilla on oma tilanteensa päällä. Olettehan, te, kyllähän teillä on kokemuksia edustaa, kansanedustajista. Kiitoksia kollegat, kiitoksia ministerille, toivotan teille kaikkea hyvää, paljon menestystä eh, tämän vajaan puolen vuoden aikana kulttuuri tarvitsee menestystä ja onnistumisia, sitä tarvitsee sitoutuneita poliitikkoja, me olemme havainneet, että te olette. Mikko. Und ich hoffe, ich äh, will äh, in Barcelona. Wir fahren in Art. No niin, menemme eteenpäin esityslistalla. Kaikki, jotka eivät halua olla jatkaa, niin poistukaa. Vuorossa on kohta 11 esityslistalla. Oh, speak outside. Huh? I like you all, but uh, please. Wir kommen zum Tagesordnung. Esityslistan kohta 11. <clears throat> eu nuorisostrategia. Satsataan noita vaikutusmahdollisuuksiin. Esittelijämme on kollega Papa Nikolau ja pyydänkin häntä nyt puhumaan lyhyesti ja ytimekkäästi näin keskustelun aluksi. Olkaa hyvä. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Kiitos puheenjohtaja. Öö, ja tämä edellinen keskustelu voitaisiin yhdistää tähän aiheeseen. Mekin tukeuduimme, tukeuduimme Maastrichtin sopimukseen nuorisasiassa. Ensimmäinen teksti, jossa tätä asiaa kuvattiin, lyötiin lukkoon valkoisessa kirjassa 2001, jossa puhuttiin nuorison mukaan saamisesta. Se oli silloin hyvin tärkeä teksti ja tänä päivänä Siihen viitataan jälleen kerran. Vuonna 2002 luotiin puitteet yhteistyölle nuorisokysymyksissä ja nämä puitteet uudistettiin vuonna 2005 nuorisoa koskevalla sopimuksella. Ja tämä kesti vuosia, siis viime vaalikauteen asti, ja nyt meillä on nyt uusi komission tiedonanto meidän pitäisi nyt puhua nuorisopolitiikasta lähemmän kymmenen vuoden aikana. Komissio on laatinut asiasta tiedonannon. Sitten saatiin myös neuvoston tiedonanto, joka oli hyvin seikkaperäinen. Siinä puhuttiin ja kuvattiin, kuvailtiin eri aloja, joissa meidän pitäisi aktivoitua, ja, jotta meidän nuorisopolitiikkamme saisi vähän lisää ja potkua taakseen. Tässä on kyse siitä, että meidän pitäisi panostaa siihen, että nuoriso pystyy pärjäämään omin nokkinensa. Parlamentti ja neuvosto haluaisivat myötä vaikuttaa näihin tavoitteisiin pääsemisessä. Teillä on nyt mietintöluonnos edessänne, jossa me kuvaamme, miten voimme olla yhteistyössä näiden ponnistelujen jatkamiseksi. Nyt Aloitan muutamalla erityisellä kommentilla. Euroopan unionilla ei valitettavasti ole mahdollisuutta tehdä päätöksiä tai tehdä ratkaisevia päätöksiä asiasta, koska tässä noudatetaan läheisyysperiaatetta, erityisesti nuorisopolitiikasta, tämä kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, siksi meidän roolimme on hieman vaikeampi suhteessa siihen, mihin me pyrimme ja mitä taas tarvitaan, koska läheisyysperiaatteen pohjalta meidän täytyy ensinnäkin toimia sen puolesta, että kun koordinoimme toimintaamme, meidän täytyy olla aloitteellisia, jotta sitten jäsenvaltiot voidaan vakuuttaa siitä, että se työ, mitä me teemme, että, että ne päätökset, joita me teemme, että niitä pannaan täytäntöön myös kansallisella tasolla. Tässä tämä koko prosessi, jossa käymme keskustelua. Olen puhunut kollegojen kanssa, komission kanssa, neuvoston edustajien kanssa. Näissä keskusteluissa olen yrittänyt viedä eteenpäin sitä ajatusta, miten voidaan päästä parempaan yhteistyöhön, jotta tavoitteet toteutuisivat. Tältä pohjalta olen sitten laatinut tämän luonnoksen. Ja minusta tärkeimmät kohdat tässä mietintöluonnoksessa <clears throat> näkyvät siinä, kun puhutaan strate- nuorisostrategian tehokkuudesta. Täytyy erityisesti painottaa sitä, että minä, minusta komissiossa tehdään varsin hyvää työtä. Siellä on tutkittu asioita. On puhuttu nuorison koulutusta, nuorisotyöttömyyttä ja myös nuorison elämää, koulujen, koulunkäynnin keskeyttämistä, huumeriippuvuutta – josta keskusteltiin viime kerralla. Ja nyt voidaankin kysyä, millä tavalla tämä sitten äh, hoituu tai näkyy jäsenmaissa, jotta me saisimme aikaan todellisia tuloksia ja jotta voisimme ottaa konkreettisia askeleita teoreettisen keskustelun jälkeen. On teoreettisessa, teoreettisessa keskustelussa kaikki kuuluu hienolta, mutta sitten täytyy äh, nämä äh, toimenpanna myös täytäntöjäsenvaltioissa. jäsenvaltioissa. Siksi pidän hyvänä komission ja neuvoston aloitetta Äh, toivotan vielä, toista vielä, että tämä on lähes periaatteen piiriin kuuluva asia. Siksi onkin, onkin tärkeää, että näyttää, miten Euroopan parlamentti on kiinnostunut nuorisosta. Se on se tuleva sukupolvi Euroopassa ja heidän ongelmansa ovat suurimmat tässä maailmantaloudessa. Siksi meidän täytyy käsitellä tätä asiaa ja meidän täytyy lähestyä näitä nuorten ongelmia. No lähes periaate pätee ja silloin äh, valitaan adekvaatti menetelmä, joka on kyllä koordinointimenetelmä. Ja tässä olen tehnyt myös analyysin asiasta myös muilla politiikan sektoreilla me käytämme näitä välineitä. Olen kuitenkin huomannut melkoisia porsaanreikiä, puutteita on. Ei edelleenkään ole vielä legitimaatiota sille, että voitaisiin lähteä koordinaation tielle, jossa parlamentti voisi olla mukana. Usein tämä tapahtuu, tämä työ tapahtuu virkamiestasolla, mutta sanoisin tämä vielä selkeämmin. Avoin koordinaation menetelmä, sen pitäisi olla avoin menetelmänä, joskin tämä täytyy tietenkin koordinoida komission ja jäsenvaltioiden kesken Eh, voidaan tehdä ehdotuksia ja kerätä tietoja ja vaihtaa niitä, analysoida tietoja ja sitten esimerkkien pohjalta saadaan, sitten pitäisi laatia johtopäätöksiä, joihin voidaan sitten tukeutua politiikan rakentamiseksi, mutta valitettavasti joutunut havaitsemaan, että avoimen koordinaation menetelmällä, menetelmässä useinkaan ei saada riittävän vakaita indikaattoreita, joita sitten voitaisiin käyttää käyttää sen näkemiseksi, miten pitkällä kukin maa on asiassa edennyt. Ja haluaisin tietää, mitä Italia tekee ja äh, Saksa tekee nuorisopolitiikassa näin kreikkalaisen silmiin, minkälaisia toimenpiteitä, äh, mihin toimenpiteisiin ryhdytään nuorisoasioissa äh, hyvien tai huonojen indikaattoreiden pohjalta, mutta tällaista johtopäätöstä, tällaista analyysiä en pysty tekemään. Ja tämä myös näkyy tuossa tekstissä, joka on teille nyt toimitettu. Minusta on myös vaikeata saada tehtyä johtopäätöksiä tämän avoimen koordinaatiomenetelmän pohjalta. Tietenkin mielipiteitä vaihdetaan, mutta e, johtopäätöksestä ei informoida. Me parlamentissa emme pysty auttamaan tässä asiassa ja erityisesti näissä asioissa meidän ja näissä työsykleissä meidän pitäisi myös komission ja neuvoston tiedonannon lisäksi ottaa huomioon myös parlamentin lausunto. Me haluamme kantaa oman kortemme kekoon omissa maissamme korostamalla tärkeitä asioita, mutta tämä ei onnistu. Sitten lisää heikkoja lenkkejä näkyy kohdassa kahdeksan. Nyt on niin, että, että se vaadittu politiikka, sitä ei arvioita, on, on tekstiä, joita laaditaan jäsenmaiden tasolla, mutta niitä ei missään julkisteta. Totta kai on niin, että jäsenvaltiot eivät välttämättä halua sanoa kaikkea, mutta ehkäpä kannattaisi vakuuttaa jäsenmaat siitä, että me toimimme yhteisten ehtojen pohjalta. Ja tällaiset raportit täytyisi julkistaa, jotta tiedettäisiin, miten, mikä tilanne on muissa maissa. Nämä, tässä on kuitenkin kysymys tärkeästä asiasta. On kysymys myös Euroopan tason ohjelmista, joita tänä päivänä jo käytetään nuorisoa varten. Erasmus ja Da Vinci ja Lomenius ja kaikkia muita. Ja tämä ovat sellaisia ohjelmia, joita ei käsitellä komission neuvoston tiedonannossa. Ja komissiossa on eräs toinenkin, on toinen osasto, joka on vastuussa eh, nuorisopolitiikasta, ja nuorisostrategiasta. Ja konkreettiset välineet, jotka perustuvat taloudellisiin suureisiin, ovat näitä ohjelmia, jotka, koskevat, jotka on suunnittu nuorisolle. Ja joka vuosi EU antaa miljoonia euroja näihin ohjelmiin. Ja, mutta näitä ohjelmia ei operoida käsikädessä politiikan kanssa. Tämä näkyy kohdassa yhdeksän en nyt näe, missä ohjelmia, mitä ohjelmia missäkin toteutetaan ja missä määrin nämä ohjelmat pystyvät sopeutumaan meidän tarpeisiin ja strategiamme, jotta saataisiin konkreettisempia ja parempia tuloksia aikaan. Ja lopuksi vielä kommentti tästä avoimen koordinaation menetelmästä. Yksi asia on erityisen tärkeä, kun puhutaan nuorisopolitiikasta. Me tarvitsemme myös tällaista kokonaisvaltaista lähestymistapaa silloin, kun puhutaan tärkeistä asioista vakuutussektorista, niin kuin viime kerrallakin puhuttiin Rova Kostan kanssa. Ja haluankin kiittää varjoesittelijöitä, jotka ovat tehneet huomattavan tärkeää työtä. Puhutaan ympäristöstä, me puhumme monista ratkaisevista kysymyksistä. Ja erityisesti silloin meidän täytyy aina muistaa nuorison tarpeet vaikka niitä ei välttämättä ota huomioon. Διώκουμε να δίδεται έμφαση στα tonneon. των νέων. Ja me parlamentissa meidän pitäisi pitää nuoriso etusijalla. Avoimen koordinaation menetelmissä onkin tärkeää, että me parlamentissa saisimme enemmän vaikutusvaltaa. Ja sitten vielä lopuksi, puheenjohtaja, toistaisin vielä sen, että katson, että tämän päivän tilanteessa voisimme tehdä tärkeää työtä, jos me toimisimme sen puolesta, että nuorisopolitiikka, nuorisopolitiikkaa koordinoidaan jäsenvaltioiden kesken. Tähän tarvitsemme mielipiteen vaihtoa. Meidän täytyy huolehtia siitä myös, että meidän johtopäätöksemme pannaan täytäntöön jäsenmaissa. Eihän voida hyväksyä sitä, että me parlamentissa emme voi osallistua tähän. Itse asiassa on, on tärkeää, että me puhumme näistä toiminnan puitteista. Meidän täytyy puhua tietyistä ö, herkistä, vaikeista asioista. Meidän pitää ottaa kantaa parlamentissa. Meidän täytyy ottaa kantaan koulutukseen, työllisyyteen ja yrittäjyyteen, terveyteen, hyvinvointiin ja ympäristöön. Ne ovat sellaisia otsakkeita, joita olen, olla muutettu. Näitä otsakkeita ei näy neuvosto- ja komission tiedonnansa. Me olemme puhuneet osallistumisesta, joka on hyvin tärkeä asia ja kohta 27 siinä sanotaan, että me pidämme valitettavana sitä, että mitään EUn ohjelmista nuorisolle tiedottamisen parantamista koskevia erityisiä toimia ei ole ehdotettu. Ohjelma, ohjelmia arvioidaan, mutta olisin halunnut kuulla nuoris, nuorisolta tuntevatko nämä nuoret näitä ohjelmia, onko heillä, pääsevätkö käyttämään niitä, mutta tällaista arviota ei löydy. Ja sitten vapaaehtoistoiminta. Pidän hyvänä neuvoston aloitetta. Meillä on raportti vapaaehtoistyön teemavuodesta. Ja sitten sosiaalinen osallisuus on myös tärkeää. Lopuksi sanoisin vielä, että nuorisopoliittinen keskustelu, sitä ja täytyy jatkaa. Me emme koskaan pääse maaliin, koska nuorison osuus pysyy ja lisääntyy. Siksi meidän pitäisi kaikkien olla mukana tässä työssä, koska tulevaisuus, Euroopan turvallisuus kuuluu nuorisollemme. Ja alussa sanoin, että tämä Tällä politiikalla voimme merkittävästi myötä vaikuttaa Euroopan tason tietoisuuteen nuoresta sukupolvesta ja nuorten keskuudessa. Ja lopuksi minä sanoisin, että meillä on tietoja jäsenmaista ja Euroopan unioninkin tasolta, komissio, parlamentti ja neuvosto. Meillä kaikilla on mahdollisuus ryhtyä tuumasta toimeen ja te, sopia toimista meidän täytyy tehdä selväksi myös jäsenmaille, että voimme saada parempia tuloksia aikaa, mutta se onnistuu vain silloin, kun jäsenvaltiot ovat mukana, kun me kaikki teemme parhaamme. Meidän täytyy saada nämä asiat toiminnan keskiöön, jotta sitten läheisyysperiaatteen pohjalta voimme saada aikaan konkreettisia tuloksia, joista voisi olla ylpeitä. Toivottavasti en teitä aivan uuvuttanut tällä puheellani. Se oli melkoinen Siinä oli tästä nuori, nuorison intoa ja potskua. Se meni todella nopeasti tämä puhe. Siinä oli todella nuorison, nuoren miehen tahti. Toivottavasti saitte tämän mukaan. Nyt tältä pohjalta on hyvä aloittaa keskustelua. Kuka, kuka, kukas nuori täällä haluaa puhua vielä? Rova Hirsch. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia, puheenjohtaja kovasti kiitoksia näin meidän varjoesittelyiden puolesta hyvästä yhteistyöstä. Tämä on hyvin selkeä tavoitteellinen ohjelma. <clears throat> Nuorisopolitiikka ei välttämättä jäsenmaassa aina ole kauhean korkealla agendalla, vaikka se sellaiseksi kuuluisi. <clears throat> Siksi se on hyvin hankala teema kaiken kaikkiaan. Nämä, nämä ovat hyvä, että otette nämä indikaattoriasiat esille. Täytyy tarkastella, että minkälaisia tuloksia näistä eri toimenpiteistä on sitten saatu ja saadaan, mihin on tartuttu. Aika monet kunnat ja kaupungit ja maat ovat, seuraavat toivottavasti tätä ehdotusta, ja tämä on aika hyvä tie lähteä tätä, näitä tällaisia indikaattoreita arvioimaan ja katsomaan sitten, että mitä, mitkä ohjelmaa nuorille sopii, koska sellaista yhtenäistä nuorisohan ei ole periaatteessa olemassakaan. On erilaisia variantteja ja myöskin nuorison omat elinolosuhteet ovat hyvinkin vaihtelevat tämä seikka, joka on tärkeä, siis tämä ei-muodollinen koulutus, virallinen koulutus, se on erittäin tärkeä asia ottaa huomioon. Myöskin parhaita tuloksia äh, saadaan äh, aikaiseksi, kun nuorison näitä tätä äh, vaikuttamismahdollisuuksia ja ylipäätänsä pätevyyttä ja, ja muita valmiuksia parannetaan, niin että he voivat sitten ryhtyä aktiivisiksi ja käydä sillä tavalla valistuneena aikuisuuteen. Mehän tietysti demokratialta edellytämme tiettyjä perusarvoja ja arvostuksia, ne täytyy istuttaa jo nuori sitten hyvissä ajankohdissa 1.19, tämä työllisyys. Ja tässä korostetaan nuorisotyöttömyyden lisääntymistä nykyisen talouden kriisin aikana. Erityisesti nuorisotyöttömyys onkin yksi kiireisimmistä teemoista Euroopassa, johon meidän täytyy tarttua ja saada ratkaisu syntymään kytkeä muihin, muihin politiikan sekto, sektoreihin. Se tarvitsisi, tarvitsisi vielä naisemmin tässä ilmasta. Sitten esimerkiksi nämä osallistumisen yhteydessä puhutaan nuorisoparlamenteista. Siinä monissa parlamenteissa ihan arvokas asia. Se kannattaa panottaa ja miettiä sitä, että miten pitkällä me täällä EU-ssa voitaisiin sitä tukea erilaisin hankkeihin ja projektein. Esimerkiksi juuri näiden nuorisoparlamenttien toteuttamista. Missä sinne yhden teeman tästä mediakompetenssista, mitä siihen tulee siis lapset ja myöskin nuoret ja keini keinikäiset ovat Äh, tietysti sitten äh, tarvitsevat sekä äh, yksityisessä että tuon, tuonnempana tai kykyjä nauttia esimerkiksi elinikäisen oppimisen hedelmistä. Haluaisin tässä yhteydessä pari seikkaa, jotka, joita, jotka olin nyt nostanut esiin muutamat seikat, jotka minua kiinnittänyt huomiota, mutta minusta tämä on erittäin äh, hyvä, äh, hyvä paperi ja olen sitten vielä sitten valmis keskustelemaan näistä muutosehdotuksista. Kiitoksia. Seuraava nuori on äh, Noora. Ďakujem vám pekne. Ja by som sa v prvom rade chcela poďakovať pánovi spravodajcovi, lebo myslela som si, že taký entuziastický... Kiitoksia. Kiitän esittelijää minä luulen, että minä olin ainoa innostunut tyyppi täällä paikan päällä, mutta täällä on useitakin meitä, ja niin kuin Rova Hirsch. Ehkäpä ei tämä ole kritiikkiä meidän suustamme, meidän valiokunnasta, mutta ehkäpä koko parlamentin pitäisi olla enemmän tekemissä nuorisokysymysten kanssa, kun esimerkiksi katsomme, mitä rova komissaari on sanonut, niin oikeastaan vain yksi kysymys esitetty nuorisosta, siihen ei tullut vastausta meidän pitäisi sitten luoda painetta komissarin suuntaan, koska hänen pitäisi tehdä, e, omistautua enemmän tälle asialle. Mitä taas tulee kansalliseen tasoon, on eroja määrittelyissä, miten nuorisopolitiikka oikeastaan pitäisi määritellä ja mitkä ovat ikärajat niin poispäin. Ja suurin ongelma liittyy myös siihen tosiseikkaan, että nuoriso ylipäätään EU:ssa on saanut sellaisen käsityksen, että politiikka ei koske heitä Euroopassa, EU:ssa, ei palautetta ei tule, ei, he eivät näe mahdollisuuksia palautteen antamisiin, että sellaisia toimia tehtäisiin, jotka myös, jotka myös koskisivat heitä itseään. En ole nähnyt vielä ketään, joka edustaisi täällä nuorisojärjestöjä. Meidän pitäisi enemmän istua yhteen, koska ne ovat tärkeitä kysymyksiä, joista haluaisin keskustella heidän kanssaan silloin kun puhutaan työllisyydestä, jatkuvasti löytyy näiden järjestöjen edustajia, heitä konsultoidaan ja heidän kommenttejaan kuullaan. Sama haluaisin nähdä myös nuorisopolitiikan asioista, siksi myös kysyisin, onko esittelijä ollut yhteydessä myös Euroopan nuorisofoorumiin tai muihin nuorisojärjestöihin. Toivon kuitenkin hedelmällistä ja hyvää tulevaisuutta meille. Sitten seuraavat nuoret. Rouva Panjalillia. Μόνο, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, δεν έχω καμία σχέση με τους Kiitoksia. Niin. Minulla nyt ei ole sinänsä niin hirveän paljon yhteyksiä nuoriin sen enempää, mutta minulla minä en ole itse niin hirveän nuori, mutta minulla on kuitenkin lapsia ja olen opettajakin. Ja tukisin Papa Nikolaun loistavaa lausuntoa. Ja nyt tässä mietintöluonnosta tässä ehkä hivenen kyllä vanhanaikaisesti on lähdetty liikkeelle, koska tässä puhutaan nuorista ilman nuoria itseään eikä välttämättä ole osattu nyt nimenomaan niihin ongelmiin niin puuttua, joita nuoret kohtaavat päivä päivältä. Ja sitten erityisesti tuo nuorten osallistuminen, se on tärkeä kysymys, koska nuoria voisi vähempää kiinnostaa tämä koko Eurooppa ja politiikka, ja he ovat pettyneet niihin erinäisiin politiikoihin, joita täällä on harjoitettu pitkät ajat ja joista, joista tiedotusvälineissä on rummutettu liiankin kanssa. Eli meidän täytyisi pystyä saamaan nuoret liikkumaan ja meidän täytyisi pystyä saamaan heidät osallistumaan näihin erinäisiin hankkeisiin. Miten voisimme saada politiikasta paljon ikään kuin kiinnostavamman ja miten täällä politiikassa kansallisella ja eurooppalaisella tasolla toimivat naiset ja miehet voisivat todellakin toimia siten, että se kiinnostaisi myös nuoria ja miten me voisimme päästä eroon näistä vanhoista kliseisistä, kliseisistä lauseista siitä, että politiikka on vain, tehdään vain politiikan vuoksi. Ja näin minun mielestäni periaatteessa tämä päätöslauselma teksti on hyvä alku myöhemmille varsinaisille sisältöteksteille. Ehm, Kiitokset puheenjohtaja. Minä kiitän teitä, herra Kola oikein kovasti tästä hankkeesta, tästä mietintöluonnoksesta. Kiitos siitä, että halusitte nyt yhdistää äänemme tähän komission tekstiin ja myös yrittää luoda sellaisen tekstin, joka saisi mahdollisimman suuren tuen taaksensa. On tietysti olemassa huomattavia ongelmia komission tiedonannossa. Se on selvää ja niihin yritetään tässä nyt purautua. Me olemme olleet huolissamme tilanteesta Euroopan unionissa jo pidemmän aikaa ja uusimpien tilastotietojen mukaisesti huomat, on havaittu, että nuorisopolitiikkaa ei voi jättää vain tällaiseksi lisäpolitiikaksi reuna-alueille toimimaan, vaan meidän täytyisi kääntää, muutata, kääntää koko katsanto kantamme toiseen suuntaan ja ottaa tämä koko yhteiskunnallinen paketti mukaan ja myös nämä kaikki talouskriisin mukanaan tuomat ongelmat. Meillä on Euroopassa kylläkin nyt nuorten kannalta hyvin hankala ja vaikea aika elettävänämme. Ja minä muistu, halusin muistuttaa juuri tästäkin, erityisesti tästä talouskriisin vaikutuksista, samoin kuin siitä eurobarometrista, joita, niistä eurobarometreistä, joita on tehty nuorista ja eurooppalaisista indikaattoreista. Ne kaikki puhuvat paljon enemmän ikäryhmistä kuin moni muu teksti. Ja tässä puhutaan esimerkiksi nyt päätöslauselmassa – esimerkiksi erityisohjelmista niille nuorille, joilla on erityistarpeita. Näissä indikaattoreissa, joita olen nyt tutkailut, niin totta kai niissä on huomattavia eroja riippuen siitä, asuvatko nuoret maalla vai kaupungeissa. Ja meidän täytyy pyrkiä nyt ottamaan nämä erot huomioon ja muistaa, että näiden indikaattoreiden pitäisi toimia mahdollisimman tärkeä, tarko, tarkasti ja mahdollisimman luotettavasti, ja niitä täytyisi sen takia kehittää oikeampaan suuntaan, että ne antaisivat realistisemman kuvan todellisuudesta. Ja tietysti tässä on yhtenä tärkeänä tekijänä juuri tuo indikaattoreiden tulkitseminen työmarkkinoiden näkökulmasta. Ja minä tietysti olen sitä mieltä, että komissio varmasti haluaa toimia vilpittömästi sen eteen, että luodaan sellaisia ohjelmia, jotka myös budjetin näkökulmasta katsottuna voivat toimia. Sen takia ehkä olisi syytä puhua tuosta kolmesta miljardista, jota aiotaan lisätä Erasmus-ohjelmaan. Siitä riippumatta kuitenkin rahoitus nuorisohjelmiin on aika alhainen. Minä haluaisin, että nuorisopolitiikkaa ajateltaisiin uudelleen Lissabonin strategian näkökulmasta myös, jotta voitaisiin kiinnittää päähuomio, komission päähuomio myös näihin ongelmiin. Ja minun mielestäni Euroopan täytyy uudelleen ryhtyä pureskelemaan tätä nuorisopolitiikkaansa, kuten jo ehdin sanoa. Mutta minun mielestäni tässä mietintöluonnoksessa nyt on hyvin otettu nämä asiat huomioon ja erityisesti pitäisi korostaa sitä, että kaikilla politiikan aloilla on vaikutuksensa myös nuorisoon ja tässä pitäisi mahdollisesti ottaa käyttöön myös rakennerahaston varat. Ehkä vielä nyt on liian vaatimattomat lähestymistavat myös näihin kysymyksiin ja myös tähän erityisesti tähän rahoituspuoleen. Täällä toisaalta on tietysti puhuttu myös nuorten osallistumisesta demokratian toteuttamiseen. Tämä käsittääkseni tarkoittaa sitä, että ei voi enää näiden koordinointimenetelmien, koordinointimenetelmiä pitää, pitää välinpitämättömässä asemassa meidän täytyy pystyä koordinoimaan eri kansanvaltaisia muotoja toimia. Aika tavalla vähän itse asiassa on tehty asian eteen ja tämän demokraattisen mekanismin käyttöön ottamiseen. Se tietysti on olemassa täällä tekstissä, mutta sen pitäisi olla paljon painokkaampana esillä täällä tekstissä. Tiedän, että Espanjan puheenjohtajakauden aikana halutaan tätä vuoropuhelua entistä enemmän kehitellä ja rakennella, ja varmasti juuri tulee nyt sitten miettiä sitä, mitä nyt tähän mennessä on saatu aikaiseksi. Ja erityisesti näiden uusien metodien ja menettelytapojen kautta, ei pelkästään uusien teknologisten menetelmien kautta, joista puhuitte. Me voimme luoda tällaisia nettifoorumeita. Se on suoraan vaikuttamisen mahdollisuus myös nuorten nykyelämässä ja muidenkin kansalaisten elämässä minun mielestäni nuoret eivät ole päässeet politiikan vuoropuhelijoiksi ja näin sitten täytyy muistaa, että meidän pitäisi linkittää kaikki muutkin ohjelmat nuorisoon, eikä pelkästään luoda yksittäisiä nuorisoa koskevia ohjelmia. Ja sitten tässä täytyy ottaa huomioon yhteistyöhön myös kansalliset parlamentit yhteistyössä meidän parlamenttimme kanssa, jotta ne saadaan valjastettua tähän työhön. Kyse on nimenomaan siitä, että monta kertaa tällaiset politiikat ohjataan vain hallitukselle tai sitten kansalaisjärjestöille ja aika harvoin varsinaisesti kansalliset parlamentit pääsevät vaikuttamaan päätöksiin, jotka koskevat nuorisoa. Ja erityisesti sitten, jos ajattelemme vaikka tilastotietoja vuodelta 2009, niin kansanedustuslaitosten osallistuminen nuorisopolitiikkaan ei ole välttämättä ollut kovinkaan korkea, mutta minä toivoisin, että tämä parantuisi olisi tulevaisuudessa tämä tilanne. No niin, ja sitten vielä toissijaisuusperiaatteesta muutama sananen. Minä olen sitä mieltä, että kyse, että tässä nyt päätös lauselmassa asia on hyvin yleisellä tavalla esitetty. Minun mielestäni täytyisi varmaan osoittaa hivenen nimenen rohkeutta myös tämän periaatteen toteuttamisessa, kun yritetään päästä kaikenlaisiin komission tuloksiin ja tavoitteisiin, joita on asetettu. Ja sitten vielä tähän loppuun se, minkä siis puhuisin tuosta tiedonannosta, jonka saimme komissaarilta tästä valkoisesta kirjasta aihetta koskien. Meidän täytyisi pystyä keskustelemaan komission kanssa siitä, että tuo valkoinen kirja suoraan puuttuisi tällaisiin yhteiskunnallisiin pehmustimiin, joita me voimme luoda nuorten pääsyä työelämään helpottaaksemme ja emme ja, ja näin me voisimme sitten vaihtaa hyviä käytänteitä ja, ja esimerkiksi tätä perustulohanketta kehitellä eurooppalaisella tasolla myös nuorison tilannetta parantaaksemme, taloudellista tilannetta parantaaksemme. No, joka tapauksessa meidän pitäisi toimia ehkä hivenen rohkeammin. Toki ymmärrän, että nyt meitä tuo talouskriisi kovastikin rajoittaa. Emmehän me ainoastaan voi toimia toiveidemme varassa, vaan meidän täytyy ottaa huomioon myös tuo talouspuoli. Ja sitten meidän täytyy myös pyrkiä edistämään näitä alueellisia hankkeita, mutta erityisesti komissiota rohkaista toteuttamaan tällaisia yhteisiä hankkeita. Kiitoksia kuitenkin siitä, että olet niin avoin meidän ehdotuksillemme. Kiitoksia. Kiitoksia. Ei tässä pelkästään nuoriso taistelee nuorten puolesta, vaan myös, myös vähän vanhempaa väkeä taistelee yhtä innostuneesti nuorten puolesta keskivälistä, puolivälistä. Joo, ovviamente ringraziare il nostro relatore per... Kiitos. Haluaisin kiittää esittelijää mietinnöstään. hiukan ravistella tätä luutunutta keskustelua. tämä on vasta lähtölaukaus, koska meidän pitää pyrkiä saada asiaan vähän äh, jär- tolkkua. Äh, Nikolau itse äh, mainitsi mm, ohjelmit, monia ohjelmia, mutta että niiden välillä ei ole kommunikaatiota. Meidän täytyy saada välittymään viesti jäsenmaasta toiseen. Pitäisi luoda samansuuntaiset puitteet nuorisopolitiikalle – kun meillä tässä kuul- meillä olivat nämä komissaariehdokkaiden kuulemiset hiljan, kuten mainittiin, emme juurikaan onnistuneet nyhtämään nuorisoa koskevia täsmällisiä vastauksia. Näitä ohjelmia luoteltiin nuorisoliikkeessä, mitä näitä nyt oli komissaariehdokkaiden papereihin kirjattu, mutta niissä välttämättä ei purauduta näihin hätätapauksiin, jotka, jotka nuorisopolitiikkaa tällä hetkellä leimaavat. Ja paras tapa edetä tässä olisi tietysti vaihtaa näkemyksiä ja kokemuksia eri, eri maista, erilaisista olosuhteista, jotta jäsenmaat voisivat sitten helpommin luoda omaa nuorisopolitiikkaansa – näistä kierisistä, kiireellisistä tapauksista mainitsin sen asiat, jotka harvemmin nousevat julkisuuteen, eli, eli tämän epidemiat, jotka koskevat erityisesti nuoriin, nuoria naisia, ja vastauksia niihin ei sitten kuitenkaan saada. Ongelmiin ei ole selkeitä vastauksia, mitä tulee ehkäisyyn ja hoitoon pitäisi auttaa niitä nuoria esimerkiksi, jotka ovat joutuneet vankilaan, nuorisovankilaan, on erilaisia kuntoutusohjelmia olemissa. 70 prosenttia kerran van, van, vankilassa käyneistä ei palaa sinne enää uudestaan, siis 70 jää kaidalle tielle. Meillä on sellainen hyvällinen kuva nuorista hertaisina nukkeina. Tämän päivän nuoret kuitenkin osaavat näyttää, mitä oikeasti pystyvät tekemään. Esimerkki on voimaan, niin kuin voisi sanoa, että mehän voimme sitä kautta esimerkiksi osoittaa vastuultamme yhteiskunnan suuntaan poliitikkoina. Meillä on se velvollisuus. Tämä mietintö, jota herra Papanikolava ansiokkaasti on työstänyt, on ponnaruslauta, lähtökohta. Ja minun mielestäni komissio joutuu tässä vielä palaamaan asiaan käytettävissä olevine instrumentteineen. Harmi, että Espanjan ministeri ehti poistua. Ennen tätä keskustelua olisi ollut hauska saada äh, häneltä äh, joku välitön reaktio ja mahdollisia, mahdollisia tuoreita ideoita. Euroopan tulevaisuus riippuu nuorista. Ja meidän on äh, sitouduttava, niin kuin esittelijä kuuluttaa, palata tähän, pitää tämä asia tapetilla. Sitten kollega Boris. Ja również chciałem podziękować koledze za bardzo ambitny i odważny raport. On... Kiitän kollegaamme oikein hyvästä ja rohkeasta, rohkaisevasta mietinnössä, jossa nähdään myös johdonmukaisuuden puute nuorisopolitiikassa Euroopan tasolla, EUn tasolla. Ja nyt aivan lyhyesti kommentoisin seuraavasti ja onnittelen samalla esittelijä ensinnäkin Lissabonin strategian pohjalta meidän täytyy luottaa ja uskoa nuorten luovuuteen. Ja koulutusjärjestelmissä meidän täytyy saada yrittäjyyttä enemmän nuorten keskuuteen. Tänä päivänä nuoria, nuoria ei opeta aloitteellisiksi. Ja tässä mietinnössä voisimme myös ottaa esiin urheilun roolin koulutuksessa, koulutettaessa nuoria. Tämä on sellainen ää, alue, jota kannattaa tutkailla. Ja myös ää, nuorison yhteiskunnallinen toiminta, alhainen äänestysaktiivisuus. Tämä, tässä on paljon sarkaa kynnettävänä ja, ja Rova Vasilio, jos hän sitten loppuviimeksi tulee valituksi komissioon, niin yhteistyössä neuvoston ja jäsenvaltioiden kanssa semminkin, kun meillä ei ole riittävästi tietoa ja indikaattoreita, jotka kertoisivat meille tilan, nuorison tilanteesta. Luulen, että, että jäsenvaltiot eivät ole riittävän aktiivisesti luomassa nuorisopolitiikkaa. Tässä komissaari Vasilion pitäisi olla, ottaa astua johtoon. Ja tätä me odotammekin häneltä. Kiitos. Wunderbar. Hienoa, hienoa. Sitten Loilomaa. Merci. Merci, Kiitokset puheenjohtaja. Minä haluaisin sanoa, että nyt koulutuksesta ja Opetuksesta voidaan sanoa sen verran, että nuorisopolitiikka ei ole toiminut riittävän vahvasti ja olen samaa mieltä tässä asiassa nyt muidenkin kollegoideni kanssa. Minun mielestäni meidän tulisi ottaa kaikki koulutus, sekä tekninen että ammattikoulutus, kulttuurin ja sivistyksen näkökulmasta asialistallemme. Ja kuten jo sanoin, niin ikään kuin olemme joutuneet havaitsemaan sen, että nuoret eivät osallistu politiikan tekemiseen eikä kansalaistoimintaan kovinkaan paljon. Ja minun mielestäni, jos nyt kohta 17, jossa sanotaan, että meidän täytyisi ottaa mukaan juuri tuo maahanmuuttajanuoriso ja sitten toisen, toinen mahdollisuus ja nimenomaan tuoreita kannustimia nuorten osallistumiseen myös koulunsa keskeyttämisen jälkeen. Ja lisäksi puhun tästä kielten osaamisesta. Se on tietysti merkittävä asia, mutta täytyy saada näiden nuorten arvostamaan omaa pohjaansa, omaa kulttuuritaustaansa ja varsinkin puhun tässä maahanmuuttaja nuorista, joiden toivotaan osaavan arvostaa myös vanhempiensa taustaa ja kieltä. Ja sitten yhteiskunnallisesta yhteenkuuluvuudesta ja sopeuttamisesta. Täällä kohdassa 32 puhutaan siitä, että me tarvitsemme tällaisia syrjäytyneiden ja köyhien erityisiä rooleja, hankkeita ja sitten myös laittomille maahanmuuttajille erityisiä hankkeita. Ei meidän kuitenkaan tule puhua pelkästään laittomista maahanmuuttajista ikään kuin tällaisena yhtenä ryhmänä, koska he ovat usein sekä syrjäytyneitä että köyhiä ja myös kaiken lisäksi laittomia, laittomia mutta he, heistä mahdollisesti tulee tulevaisuudessa meidän täysvaltaisia kansalaisiamme, joten heidän huomio, heihin pitää kiinnittää, kiinnittää erityistä huomiota. Ja sitten nuoriso ja maailma, tämä kohta täällä mietintöluonnoksessa, ne, mietintöluonnoksessa ne täytyy muistaa, että Euroopassa nuorisotyöttömyys on hyvin korkeaa ja meidän täytyisi pystyä tarjoamaan jonkinlaista toivoa ja uutta elämän iloa näille nuorille ja pyrkiä sitten linkittämään maita toinen toisiinsa ja myös etelän, etelän suuntaan katsoa, siis Afrikan suuntaan myös pystyä katsomaan ja pystyä luomaan tällaisia ystävyyssuhteita. Kiitoksia. Kiitoksia. No, meillä on vielä 10 minuuttia nyt Rivisa lyhyesti sitten komissio ja sitten, sitten lopetetaan. Kiitokset puheenjohtaja. Niin, minusta vaikuttaisi siltä, että tämä nuorisokysymys on hyvinkin kaiken kattava. Se koskettelee oikeastaan kaikkia mahdollisia elämänaloja samoin kuin meidän politiikan alojamme itse uskoisin henkilökohtaisesti, että olisi paljon tehokkaampaa toimia toisella tavalla, eikä luoda tällaisia suuntaviivoja ja sitten luoda tällainen nuorison yhteinen erillinen pääosasto. Meidän pitäisi luoda tällainen, saada tällainen nuorisoedustusto sekä urheilu, kulttuuri, terveys, matkailu, erinäisiin talous, muihin pääosastoihin ja näihin työryhmiin, jotta kaikki ne suuntaviivat ja päätökset, jotka tehdään näissä missäkin jossakin yksikössä todellakin ottaisivat huomioon tuon nuorten tilanteen, koska muussa tapauksessa me vain eristämme sen omaan yksikköönsä ja on hyvin hankalaa pyrkiä näihin parannuksiin ja näihin kaikkiin tavoitteisiin, joista täällä nyt on kovastikin puhuttu. Ja näin sitten ei välttämättä pystytä vaikuttamaan todellakin siihen, mitä me halusimme. Eli olisi paljon käytännönläheisempää tällaisen yleisluontoisen nuorisopolitiikan sijaan puhua nuorista, jotka olisivat otettuina, jotka tulisivat otetuiksi mukaan näihin erinäisiin valiokuntiin ja ministerien yksikköihin. Kiitoksia. No sitten herra Kopradak komissiosta, olkaa hyvä. Very much. Kiitos. E-, e-, ilta minä olen Sergei Kobrank. Minä on, olen yksikön päällikkönä pääosastossani. Haluaisin kiittää parlamenttia esittelijää hyvästä ja rakentavasta mietinnöstä. Äh, komission äh, valkoisen, äh, valkan kirjatiedonanto e, ja parlamentin reaktio siihen, eli että pyritään pitämään toinen toisemme ajan tasalla asiasta. E, tuskin e, liiottelen, kun väitän, että unohduspolitiikka on astunut uusille urille. <clears throat> Meillä on esimerkiksi nuorison osallistumiselle ihan uudet mahdollisuudet. Komissio on astumaisillaan virkaansa uutta, uusi toimintaohjelma, joka painottaa nuorisoa ihan eri tavalla kuin aiemmin. Ja neljänneksi meillä on ihan kokonaan uusi strategia tätä, tässä koko asiassa viime huhtikuussa mm, meiltä tuli tiedonanto, mutta marraskuussa neuvostolla tuli suorastaan päätöslauselma, jossa EUn jäsenmaat totesivat tiedonannon tiedot oikeaksi. Sinne sovittiin, että, että pitää konsultoida nuoria asiantuntijoita alueellisella ja kaikilla tasolla. Pidimme sitä hyvin legitiiminä äh, asiakirjana. 2010 äh, on sitten tämän strategian täytäntöönpano äh, vuosi. Meillähän on tässä trio Espanja, Belgia ja Unkari Belgiat painottaa nuorisotyöhön, Unkarin osallistumiseen ja sitten Espanja tähän työllisyyteen ja taloudellisiin aspekteihin. Me haluamme, että meillä on tietyt painopisteet kullekin puheenjohtajavaltiolle nuorisotyöllisyys on, on tällainen kaiken kattava yleisteema tämänkin vuoden aikana, kaikkien näiden vuosien aikana. Tilastot osoittavat, että unionin alueella nuorisotyöttömyys hipoja yli hipoja 25 prosenttia. Siinä kaipaamme nopeita toimenpiteitä. Nikolau korosti nuorison roolia päätöksenteossa ja me olemme tällä tilastot, ensimmäinen kattava komission julkaisema tutkimus nuorisotilanteesta EU-ssa ja Eurostat on tässä julkaissut tämän, myöskin tämän näköisen pumaskan. Eli kyllä tästä jonkunlaista näyttöä on siitä, että, että yhdessä kehitetään uusia ratkaisumalleja. En mitä indikaattoreihin tulee, meillähän on indikaattoriasian tiimoilta jo perustettu työ, työryhmä, jäsenmaiden ja komission välillä on väännetty kättä näistä indikaattorista maailman sivu. Me olemme kuitenkin sopineet, että, että näistä päästään yhteisymmärrykseen. Meillä on tällainen tietty, tietynlainen ä, tilasto tai tällainen taulukko näistä indikaattoreista, jota pyrimme yhdenmukaistaan. E-, eurobarometri mainittiin täällä. Meillä itse asiassa on suunnitteilla sellainen koskien nuorisoa ja nuorison tulevaisuutta tai nuorisoa lähitulevaisuudessa siis meillä on myöskin asiantuntijakokous nuorista vapaaehtoisista tulossa. Meillä Ranskan puheenjohtajakaudella oli, käynnistettiin nuorten vapaaehtoisten koulutusprojekti Euroopassa, ja tässä painotettiin myöskin tätä, niin kuin sanottu, ei, ei muodollista virallista koulutusta, lista on pitkä. Niin kuin sanottu, meillä oli eilen ensimmäinen rakenteellis organisoidun vuoropuhelun osa mistä olemme aika ylpeitä. Päätösvalmissa ehdotettiin, että, että ne, komissio sen kutsusi kokoon, mutta siellä itse asiassa puhetta johti Euroopan nuorisofoorumi. Eli siis haluamme, että nuoriso istuu itse kuskin pukilla saman tien sitten, kun on heidän, heitä koskevista päätöksistä puhutaan ihan vaan tämän päivit, tietojen päivittämiseksi niin mä kerron. Sitten halusin äh, palata tähän Papanipalan painotukseen siitä, miten valistusta pitää äh, parantaa. Ja tässä tietysti me pit, olette avainroolissa, koska teidät on sieltä eri jäsenmaista tänne valittu. Te, äh, te olette tekemisissä äänestäjien kanssa. Ja ylipäätänsä tämmöisen tietoisuuden lisääminen on avuksi meille kaikille, koska niin sanottu nuorisopolitiikka rynsyilee jo perinteisistä uomistaan muillekin sivuhaaroille. Ja näin on tarkoituskin. Thank, um, Giorgio. Kiitoksia Giorgio aivan lyhyesti, koska meillä on sitten myöhemmin tarkoitus jatkaa, kun puhutaan tarkistuksista kollegoiden kanssa. Giorgio, ole hyvä. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις Eh, ja Kiitoksia kaikille, jotka halusivat esittää näkemyksiään tähän mietintöluonnokseeni. Niin minä haluaisin vastauksessani sano, kiinnittää huomiota vain siihen, että kaikki se, mitä täällä nyt tänään on kuultu, on hyvin arvokasta ja huomioitettavaa. Ja sitten erityisesti nyt puhuisin tästä avoimen koordinaatiomenetelmästä, jonka kautta voidaan luoda näitä uusia menettelytapoja ja sen sellaisia. Ja toisaalta sitten vaan toisella, toisessa kupissa on tuo hallitus ja kansalliset tavoitteet. Meidän on vaikea näitä tavoitteita luoda. Ja jos me emme tällaisia tavoitteita pysty saamaan aikaiseksi, niin meidän on myös hyvin hankala konkreettisesti päästä näihin tavoitteisiimme. Eli täytyy miettiä tarkasti sitä, miten me voisimme tämän kaiken saada oikeasti toteutumaan käytännön elämässä, koska tottahan toki on, että komissiolla on huimat määrät kaikenlaista meille sanottavaa ja meidän la- ja tiedonantoja ja sen sellaisia. Ja sitten ne menevät jäsenvaltioihin usein vain lamaantuakseen eikä niistä saada mitään konkreettisia tuotteita tuloksia. Näitä kysymyksiä varmasti täytyy tarkentaa ja profiloida, mutta kun nyt kuulin teidän ajatuksianne, niin minä yritän tosiaan muokata tätä esittämänne suuntaan ja ottaa esille juuri niitä kysymyksiä, joita täytyy tässä kehitellä ja rakennella. Olen täysin valmis tarkistuksia myös vastaanottamaan ja niitä muokkailemaan. Mahdollisesti tässä nyt ei ole olemassa huimaa määrää tilaa, paperitilaa kaikkia ajatuksiani kovin pitkälle kehitellä. Joka tapauksessa huomauttaisin, että kyse ei e, välttämättä nyt ole siitä ongelmasta, josta mainitsitte, koska minä olen tavannut muuria, monia nuoria. Minä olin myös johtanut omassa poliittisessa puolueessani Kreikassa nuorisoyksikköä meidän puolueemme sisällä ja hyvinkin mahtavasti olemme voineet tehdä yhteistyötä monien nuorten kanssa ja tietysti tähän, tässä täytyy huomata, että mitään määritelmää ei ole, mitään ainakaan kaikkien hyväksymää yhteistä määritelmää ja elämme tätä työ, talouskriisiä ja elämme työttömyyden pauloissa ja niin poispäin, mutta ja meidän täytyisi pyrkiä nyt näitä määritelmiä luomaan ja johdonmukaistamaan ja keräämään näitä määritelmiä eri teksteistä, monista eri teksteistä yhteen, mutta pääajatuksemme on todella juuri se, että pääsisimme lopputulokseen. No ennen kuin puheenjohtaja tuomitsee ja rankaisee minua liian pitkään puhumisesta, niin sitten sanoisi, sanoisin, että minä olen kovasti innossani tästä yhteistyön hengestä ja tästä kiinno, mielenkiinnosta, jota olette osoittaneet, ja toivon, että voisimme käsitellä tätä asiaa myös täysistunnossa, voidaksemme painottaa erityisesti mm, nuoriin kiinnittämäämme huomiota. Me kuitenkaan kaikkia asioita emme voi käsitellä yhdessä ainokaisessa tekstissä. Ja näin. Tämä on ainoastaan yksi osa parlamentin työtä nuorisopolitiikkaa edistääksemme. Meidän täytyy pyrkiä painottamaan nimenomaan juuri koordinointia niiden olemassa olevien keinojen kautta. Ja nyt puheenjohtaja voitte heiluttaa nuijana. No ei. Tulkit on tilattu tänne puoli seitsemän asti. Pari minuuttia voidaan ylittää. Haluan vain painottaa sitä, mitä Georgios sanoi. Tämä mietintö on vastaus komission tiedonantaan. Ei meillä ole oikeastaan mitään muuta sanottavaa. Me voimme ottaa sen tiedoksi eh, voimme esimerkiksi moittiakin, mutta Tämä kuuluu läheisyysperiaatteen piikkiin. Se, mitä täytyy tehdä, niin meidän täytyy puhua kansallisille parlamenteille ja, ja kehottaa niitä toimimaan. Tämä on Euroopan tason tehtävä, joka he, niiden täytyy tehdä kukin omassa maassaan. Ja sitten 2011 lähtien meillä on keskustelu nuorisoohjelmasta. Silloin me voimme tuoda meidän ajatuksimme mukaan uusia ajatuksia, joita me sitten myös tämän näiden monien tutkimusten ja selvitysten ansiosta olemme saaneet. Meillä on paljon aikaa lähimmän kolmen vuoden aikana saada se, täytäntö, saada se pantua täytäntöön, mitä täällä on puhuttu. Ja tarkistus on 8. helmikuuta kello 12 maanantai ja 23. maaliskuuta sitten tehdään päätös. Kiitän vielä esittelijää, kollegoita jotka ovat olleet mukana tässä. Tämä oli todella hieno, hyvin nuori ja elävä keskustelu. Sitten kohta 12 esityslistalla eilen illalla teillä oli äh, ilo, tai myös tänä aamuna ilo saada koordinaattoreiden äh, tulokset, työiden tulokset nähtäväksi, ja te lienette samaa mieltä. Näin on. Se kirjataan myös pöytäkirjaan. Kiitän tulkkeja ja mukavaa iltaa. Palaveru päättynyt.